Chers collègues, merci de, de prendre place. Arvon kollegat, pyydän kaikkia asettautumaan paikoilleen. Pahoittelen äh, vi, viivettä. Äh, tietysti ollut oma syyni nyt sitten esityslistan hyväksymisen ehdotan, koska meillä on kohdat 17 ja 18, herra Kristenssonin lausunto herra Erikin lausunto, ne voitaneen käsitellä yhdessä, koska ne liittyvät toisiinsa tähän. Ei liity mitään ongelmaa. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen ensimmäinen ja toinen joulukuuta järjestetystä kokouksesta. Ne hyväksytään kokouksen lopulla, lopuksi, jollei mitään huomioita tehdä kolme puheenjohtajien ilmoitusasiat, koordinaattorit kokoontuivat ja viime kokouksessa käsiteltiin komission tiedonantoa Lissabonin sopimuksen voimaanastumisesta ja siitä, mitä vaikutuksia sille tulee päätöksentekoon niiden kysymysten osalta, joita nyt käsitellään. Ja ehdotuksen pohjalta tullaan käsittelemään eläkeoikeuskysymyksiä. Ruoven hoitaja, joka ei nyt ole paikalla, äh, vastaa tästä. Me tulemme kuulemaan häntä. Me haluamme varmuuden siitä, että juridinen tausta on kunnossa. Ja siltä pohjalta laadimme Euroopan parlamentin kannan asian. Työ direktiivin pohjaltakin tämän asian käsittely menee näin. Sitten siirrymme asiaan, eli kohtaan neljä, jossa kyseenä on raskana olevien äskettä synnyttäjien ja imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä. Annan puheenvuoron esittelijällemme Rova, Rovana Plambille. Kyse on lähinnä tarkistusten käsittelystä, koska äänestämme huomenna. Ennen kuin annan puheenvuoron hänelle, haluan toivottaa tervetulleeksi Herve Zumbatsörni, joka on Unkarin äh, edustajahuoneen jäsen. Ja nyt sitten varsinaisen asian kohtaan neljä. rouva puheenvuoro on teillä. Mulțumesc, doamnă Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja hyvää päivää kaikille kollegoille. Jos sallitte, niin haluaisin sanoa, että mitä tähän lausuntoluonnokseen tulee, me olemme vastaanottaneet noin 90 tarkistusta ja haluaisin kiittää kollegoja siitä kiinnostuksesta, jota he ovat osoittaneet tätä niinkin tärkeää aihetta kohtaan. Tärkeää Euroopan unionin naisten kannalta ja heidän työolosuhteidensa parantamisen kannalta. Ja jotta näitä naisia saataisiin enemmän työmarkkinoille ja jotta taattaisiin tasapaino perhe- ja työelämän välillä. Ja tämä myöskin koskien tulevaisuuttamme. Haluaisin myöskin sanoa, että tällä haavaa poliittiset ryhmät ovat äh, juuri päässeet konsensukseen, mitä tulee äitiysloman pituuteen ja myöskin mitä tulee äh, äitiyspäivärahoihin, mutta myöskin mitä tulee näihin muihin ehtoihin, jotka liittyvät äh, työsuojelukysymyksiin. myöskin kaikki ne säännökset, joilla varmistetaan raskaana olevien tai vastasynnyttäneiden naisten hyvinvointi työpaikalla. Mitä äitiyslomaan tulee, niin meidän ryhmämme ehdotus oli pidentää 20 viikkoon tämän 18 viikon sijasta – Komissiohan ehdotti tätä 18 viikkoa. Ja sitten mitä tulee äitiyspäivärahoihin, me olemme ehdottaneet kokonaismaksua. Toisin sanoen äitiysloman aikana saisi täyttää palkkaa, jotta nämä erot sukupuolten välillä saataisiin tasattua, jotta naisia ei rankaistaisi siitä, että he ovat synnyttäneet. Meidän mielestämme sitten mitä tulee isyyslomaan, tämä otettiin tähän ehdotukseen mukaan muuttamalla johdantaosan kappaletta 13 tässä komission ehdotuksessa. Ja tämän myötä myöskin isillä on oikeus isyyslomaan. Uh, Sitten mitä tulee tähän äitiysloman pakolliseen pituuteen, me olemme ehdottaneet kuutta viikkoa synnytyksen jälkeen. Tietenkin muut poliittiset ryhmät pyysivät, että myöskin määriteltäisiin jokin pakollinen esimerkiksi neljän viikon äitiysloma ennen synnytystä tai kahden viikon äitiysloma ennen synnytystä. kompromissien ja äänestyslistojen perusteella. Äänestyslistathan on jaettu tänään kello 14 kaikille kollegoille. Näiden perusteella me olemme päässeet yhteisymmärrykseen näistä kompromissiehdotuksista ja odotan edelleen vastausta yhdestä kompromissista, joka liittyy joka liittyy siihen, että tämä kuuden viikon pakollinen äitiysloma, sitä sovelletaan kaikkiin työssä käyviin naisiin riippumatta siitä, kuinka monta päivää he olivat olleet töissä ennen synnytystä. Ja odotan tähän vastausta muilta poliittisilta ryhmiltä. Minä siis odotan poliittisten ryhmien vastausta tässä valiokunnassa ja sitten kun olen, olen ne saanut, niin sitten voimme tarkastella sitä, mitä tämän asian kanssa tapahtuu, mutta olen sitä mieltä, että 18 viikkoa äityslomalle ja täyspalkka tuona aikana, ne ovat edistysaskeleita. Mitä tulee työolosuhteiden parantamiseen ja siihen, että naiset voivat palata työmarkkinoille. Ja tietenkin myöskin sen kannalta, että naisten edustus työmarkkinoilla lisääntyy ja samaan aikaan sitten tietenkin pidetään huolta siitä, että lapset tulevat hoidettua. Euroopan parlamentilla meillä on vastuuta näissä asioissa suhteessa kansalaisiin ja hyväksymällä tällaisia ehdotuksia ja hyväksymällä tällaisia periaatteita ehdotuksia, niin tuolloin Euroopan parlamentti ottaa askeleen eteenpäin sillä tavalla, että se hyödyttää kansalaisia. Ja nyt odotan sitten innolla kollegojen kommentteja. Kiitos. Herra Helmer näköjään avaa tulen. Me me haluamme nyt tällaista assosiaation perustuvaa yhteistyötä, vahvistettua yhteistyötä. Yleenhän peräänkuulutetaan, mutta niin kuin sanottu, yhteistyö on poika ja jos teille sopii, niin antaisin ensin varjoesittelijälle puheenvuoron Rova Donc, alors, je Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä, mutta tuolla on hissiongelmia. Kyllä kai jäsenillä pitäisi olla etusia hisseihin, että he pääsevät kokousten alkuun mennessä tänne kokoukseen. Sen takia minulla ei ole se asiakirjoja tässä enää edessä, joten koitan nyt muistista tässä kommentoida. Joten meillä on ollut siis paljon yhteistyötä Rova Blumin ja Hirschin kanssa asiasta. Ja me hyväksymme tämän 18 viikkoa täyspalkallisena, siis äitiysloma 18 viikkoa täyspalkka. Ja mitä sitten tulee muuten tähän äitiysloman viitekehykseen tämä kuusi viikkoa pakollista synnytyksen jälkeen ja kaksi viikkoa pakollista eh, lomaa ennen laskettua aikaa. Ja me emme ehdota äänetystä, mitään nämä kaikki tarkistukset, jotka liittyvät isyyslomaan tai vanhempainlomaan, öö, ne itse asiassa perustuvat toiseen tekstiin, joka koskee vanhempainlomaa. Ja senpä takia siihen voidaan kytkeä tämä isyysloma yhteen. Ja sitten irtisanomissuojasta haluaisimme muuttaa siihen suuntaan, että suojattaisiin nuorta äitiä, kun hän palaa äitiyslomalta työhön ainakin kahden kuukauden ajan, tämmöinen karenssi, kahdeksan viikkoa siis, ja että hän kertoo työnantajalleen kolme kuukautta ennen laskettua aikaa äitiyslomansa pitämisestä. Ja me kannatamme Thomas Mannin tarkistusta siitä, mikä koskee ammatinharjoittajien poissulkemista tästä tekstistä, koska heidän osaltaan on toinen teksti tulossa ja se on heille paremmin sopeutettu teksti. Tässä ainakin nyt nämä pää... Ai niin, sitten oli vielä tämä ää, synnytyksen jälkeinen masennus. Sitä tulisi, se tulisi katsoa sairautena eikä sitä lasketa äitiyslomaan kuuluvana aikana, jos siitä kärsitään. Muuten nämä tarkistukset, jotka liittyvät imetykseen, niin eh, tällä voidaan pidentää lomaa kahteen, kahteen vuoteen. Kiitos. Rappel à tous ceux qui... Eh, niin nyt eh, kaikille, jotka ovat täällä salissa nyt <clears throat> joutuvat seisomaan, niin ehdotan, että siirtyisitte sali 1G3, jossa on mahdollisuus istuen seurata kokousta. No niin, nyt sitten, herra Höver, teillä on ikään kuin veto-oikeus, nyt puheenvuoro on teillä. Very much indeed. Suur kiitokset, rouva puheenjohtaja. Tässä mietiskelen sitä, ottavatko kollegat tämän keskustelun aikana esille kysymyksen siitä, onko tämä sopiva aihe Euroopan unionille puuttua, eli yritetään tuputtaa tällaista yksi sopii, sopii kaikille ratkaisua 27 maahan. Minun mielestäni tämä toimenpide on turha, ainakin Isossa Britanniassa, josta minä olen lähtöisin. Meillä on erittäin tyydyttävä järjestelmä, jolla raskana olevia naisia suojellaan. Me olemme siihen tyytyväisiä ja vaaleilla valitut parlamentaarikot ovat sen laatineet. Enkä oikeastaan näe, miksi meidän tulisi se korvata jonkinlaisella vaihtoehtoisella lähestymistavalla. Olen tietoinen siitä, että on jäsenvaltioita, joissa ei ole riittävää suojaa raskana olevia naisia ja työntekijöitä varten, mutta olisi parempi, että ne sitten tuottaisivat omaan kulttuuriin ja tapoihin sopivaa lainsäädäntöä. En oikeastaan näe, miksi me haluamme eurooppalaista sääntelyä tässä asiassa laisinkaan. Minua myöskin kiinnostaa se olettama, että nämä huomattavat kustannukset, joita ehdotukseen liittyvät, nehän sitten kaatuvat työntekijöiden niskaan, työnantajien niskaan. Ja jos tässä on etuja työntekijöille, niin miksi tätä ei sitten laskettaisi sosiaalisiksi kuluiksi? Koska Tämä saattaa olla aika lailla raskas taakka ja haluaisin kiinnittää aivan erityisesti huomiota ne PK-yrityksiin, koska parlamentissa me koko ajan itkemme krokotiilin kyyneliä PK-yritysten nimissä ja sitten laadimme lainsäädäntöä, joka on erityisen haitallista niiden kannalta. Ei ainoastaan sen takia, että monet nuoret äidit haluavat palata työpaikalle eh, äitiysloman jälkeen, mutta sitten eivät palaakaan. Eli on pieniä pk-yrityksiä, joissa pidetään paikkoja auki sellaisten ihmisten varalta, jotka eivät sitten työhön palaakaan. On surullista, enkä hyväksy tätä, mutta on kuitenkin fakta, että monet työnantajat eivät halua palkata nuoria naisia, jotka ehkä tulevat raskaaksi ja nimenomaan näistä vaikeuksista ei siitä syystä, että joutuu tukemaan henkilöä, joka ei tule työtä vaan töihin, vaan sen takia, että joudutaan pitämään paikkaa auki eikä sitten työntekijä kuitenkaan palaa työhön. Herra Helmer, nyt ei käydä yleiskeskustelua, vaan me puhumme nyt tarkistuksista. Ette vielä maininnut mitään tarkistusta, joten se on nyt siihen, se, mihin on keskityttävä. thank you very, thank Thank you very much. No niin, Rova Cornelis. Kiitos, Rova puheenjohtaja. Arvostan kommenttia ja minä sainkin puheenvuoron jo päätökseen. Thank you, Mrs. Chair um. Kiitos puheenjohtaja. Minua hieman yllätti tämä menettelytapa, jota nyt tässä lausuntoluonnoksen osa- osalta on noudatettu, koska hyvin usein tämän, näin tärkeän lausunnon osalta on varjovalmistelijoiden kokous jossain vaiheessa. En tiedä, onko tällaista ollut. Meitä ainakaan ei sinne kutsuttu. Ja nämä kompromissit on saavutettu ilmeisesti suuremmissa poliittisissa ryhmissä, eikä muissa. Olisi ollut aika hienoa, jos kaikki olisi saaneet olla mukana. Toinen menettelytapakysymys tästä äänestyslistasta, se vaikuttaa aika sekavalta. Useinhan äänestetään kaikista kauimmaksi menevistä kohdista ja sitten sen ensin ja sitten sen jälkeen muista ja nyt meidän pitää äänestää jotain sellaista vastaan, jos olisimme, jota olisimme äh, kannattaneet, jos meidän oma tarkistuksemme ei mene läpi. Toivon, että tämä tilanne korjataan ennen huomista. Sitten sisällöstä. Minäkin olen tässä asiassa, tässä lausunnossa ollut mukana äh, naisten oikeuksien valiokunnassa vihreät ovat Rova Estrelan tukena, joka siellä on asiasta valmistellut. Ja olisi aika sääli, jos näinkin laaja lausunto nyt sitten jättäisi huomiota tämän naisten oikeuksien valiokunnan lausunnon. Me emme nyt voineet tätä tehdä. Meille avainkysymykset ovat esimerkiksi isyysloma, hoitotyön jakaminen isän ja äidin välillä on perusteltua ja senpä takia on hyvin tärkeää, että myös nuoret isät tai vanhat isät, mutta uudet joka tapauksessa, ei välttämättä nuoret, saavat viettää ensimmäiset viikot lapsensa kanssa. Silloinhan opitaan vaihtamaan vaippoja ja kylvettämään vauvaa ja nukuttamaan vauvaa ja molempien vanhempien pitäisi olla tässä mukana osallisena, koska näin tämä hoitotyön jako muovautuu perheen sisällä. Ja jos vanhenevassa, ikääntyvässä yhteiskunnassa halutaan molempia työelämään miehiä että naisia, niin silloin pitää tosiaan tehdä työhön palaaminen houduttelevaksi kaikille siinä tapauksessa, että äitiysloma on tarpeeksi pitkä ja että isyyslomakin järjestyy. Sitten on tärkeitä kohtia muitakin kuten irtisanomissuoja ja syrjäytymiseltä, syrjinnän suoja. Joitakin tarkistuksia, joissa koitetaan poistaa kohta todistustaakasta ja vesittää sitä mahdollisuutta, että järjestöt puolustaisivat syrjinnän kohteeksi joutuvia. Näitä on pyritty poistamaan, mutta ennen kuin tulin tänne, niin minä olin tasa-arvovaltuutettuna omassa maassani ja tiedän, kuinka tärkeää on tämä todistustaakan kääntäminen ja kuinka tärkeää se on, kun asiat menevät oikeuteen. Joten se pitää kyllä täällä säilyttää. Sitten lisäksi tärkeää on se, että sekä äiti, äitiys että isyysloma ovat palkallisia, täyspalkallisia monet eivät pysty luopumaan palkasta edes äitiys- tai isyysloman ajaksi. Ja kaikki riippumatta tulotasostaan, kaikilla pitäisi olla mahdollisuus hankkia lapsia ja hoitaa heitä kotona. Kiitos. Kiitos äänestyslistaan liittyen. Teidän huolenaiheenne otettiin lukuun. On selvää, että kompromissitarkistuksista äänestetään ensin ja sen jälkeen äänestetään kaikki pisimmälle menevistä tarkistuksista ja, ja tämä tullaan <clears throat> huomenna sitten toteuttamaan. Rova Kirsma. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensinnäkin kiittää valmistelijaa ja muita esittelijä. Tässä asiassa on hyvin tärkeää, että yritetään yhteisesti viedä asiaa eteenpäin, eikä jäädä sitten omiin poteroihin tätä asiaa miettimään. Aldessa olemme hyväksyneet tämän 18 viikkoa. Se vaikuttaa ihan perustellulta. Se suojaa sekä työnantajaa että työntekijää ja tärkeää on, että 100 prosenttia palkasta maksetaan tälle alalle, tälle, tälle ajalle. Sen pitää olla tavoitteena ja, ja, ja meidänkin vaatimuksena. Tämä kuusi viikkoa velvollin, velvollisuus äitiysloma synnytyksen jälkeen, se käy mahdollisesti vielä kuitenkin keskustelun aikana ehkä neljä ja kaksi, kaksi viikkoa ennen ja neljä viikkoa jälkeen vähän riippuu siitä, miten tästä asiasta nyt neuvotellaan ja miten tämä jäsenvaltioissa on järjestetty. Me isyyslomasta olemme sitä mieltä, että se ei kuulu tähän asiaan varsinkaan velvollisuutena. Me ymmärrämme tämän hakemuksen, mutta tässä on kyse nimenomaan äitien tulevien äitien, synnyttäneiden äitien ja imettävien äitien suojasta ja, ja, ja isyysloma sitten laajentaa tätä niin kauas. Ja me ymmärrämme tämän niin, että jotkut tar- tarkistukset tulee hylätyksi meidän kannaltamme silloin, kun kyseessä on tässä joitakin sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät perheelämän ja työelämän yhteensoveltamiseen, koska me emme halua liian pitkälle laajentaa tätä sovellusalaa tässä direktiivissä. Sitten imettävistä äideistä. Tämä on monen osalta tärkeä asia, mutta ei välttämättä kuulu tähän tekstiin. Sitten tämä masennus, kysymys siihen, tarkistusehdotuksia olemme, äh, tarkistuksia olemme tehneet, me voimme tukea sellaista tarkistusta, jossa kannustetaan tällaisiin tiedotuskampanjoihin, että äideille tiedotetaan siitä, että tällaista saattaa esiintyä ja, ja että sitten voidaan diagnostisoida tämä sairaudeksi. Meillä on tarkistuksia, olemme tehneet tarkistuksia todistustaakan kääntämisestä. Me emme ole aivan varmoja tästä, nimittäin meidän mielestä tämä saattaisi johtaa jopa naisten heikompaan asemaan, jopa syrjintään. Monet tarkistukset liittyvät hyvin erityisiin tilanteisiin, jos synnytys myöhästyy, jos syntyy vammainen lapsi, jos synnytys on vaikea ja muuta. Ja uskon, että eri jäsenvaltioissa on olemassa tällaisia sosiaalisia rakenteita, jotka, jotka on suunniteltu nimenomaan tällaisiin tilanteisiin, ja joissa määräajatkin ovat erilaiset, joten nämä kysymykset pitäisi jättää jäsenvaltioiden ratkaistavaksi silloin, kun on kyse tällaisista erityislaatuisista kysymyksistä. On, olen hyvin iloinen, että tämä asia nyt näyttää, näyttää selkiävän ja saamme aikaan kompromisseja. On hyvin tärkeää, että tarkistukset hyväksytään siihen suuntaan, että sellaiset, sellaiset järjestelmät, jotka nyt jo toimivat jäsenvaltioissa, saataisiin viralliseksi muissakin maissa. Kiitos. Merci, Madame Figueredo. Rova Figueiredo ja sen jälkeen herra Maa. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin halusin vielä selvittää erästä seikkaa. En nimittäin nyt ole aivan varma siitä, miten kompromissita jotain käsitellä. Kyse on kompromissista, joka perustuisi 18 kuukauden lomaan. Yritin jo aikaisemmin saada selvyyttä, selvyyttä siihen, miten tämä kompromissi lopulta laadittiin, mutta en saanut esittelijältä siihen selkeää vastausta. Jos näin tapahtuu, niin näyttäisi siltä, että lausunto ei ole enää samalla linjalla varsinaisen esittelijän Ruva Estrelan mietinnön kanssa, ja tätähän me emme halua. Olisi hyvä palauttaa mieleen se, että viime vaalikaudella hyväksyttiin naisten asian valiokunnassa eräs mietintö, jossa käsiteltiin myöskin Rova Estrela ehdotuksia ja, ja monia muita ehdotuksia, jotka pohjautuvat nimenomaan 20 viikon palkalliseen äitiyslomaan ja myöskin isyysloman mahdollisuuteen. Tässä yhteydessä kyse oli siis naisten oikeuksien puolustamisesta, mutta myöskin lasten ja isien oikeudet otettiin huomioon kyseisessä mietinnössä sekä naisilla että miehillä on oltava oikeus hoitaa lastaan. Ja keskeistä on se, että äitiys- ja isyysloma toteutetaan vähintäänkin niissä puitteissa, mitä viime vaalikaudella sovittiin, eli 20 viikkoa on silloin minimiaika. Kyse ei ole siis pelkästään naisten, raskan olevan naisten äitien suojelusta esimerkiksi irtisanomiselta, vaan myöskin muusta. Me olemme nyt laatimassa perusperiaatteita, joiden tarkoituksena on parantaa direktiiviehdotusta ja yritämme luonnollisesti ottaa huomioon myöskin erilaiset eh, olosuhteet, jotka vallitsevat eh, nyttemmin. Direktiivihän on alkaen laadittu joku 17 vuotta sitten. Toisaalta taas eh, maissamme koko Euroopan unionissa syntyvyys on aika alhainen. Ja kun tarkoituksena on nyt hyväksyä sääntöjä, joiden tarkoituksena on tarjota olosuhteet, joissa sekä naiset että miehet voivat lähteä vanhempainluvalle oikeutetulle vanhempainluvalle lomalle turvallisin mielin, niin meidän on myöskin taattava, että näin tapahtuu. Siksi Minun mielestäni ennen huomista äänestystä on vielä syytä selvittää pari seikkaa nimenomaan liittyen näihin kompromisseihin, jotka minua huolestuttavat. Kiitos sitten herra Mann. Ja, finank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Niin minun puheenvuoroni eroaa siitä, mitä nämä edelliset ovat sanoneet. Kun me valiokuntana haluamme torjua sen, mitä muualla on päätetty, niin eihän tässä ole kyse sitten tiivistetystä yhteistyöstä eikä myöskään yhteistyöstä ollenkaan silloin voidaan heti sanoa, että joku toinen valiokunta päättäköön ja me vaan otamme sen tiedoksi. Mutta näin ei ollut tarkoitus. Jos meillä on yhteistyötä, niin silloin meillä on erilaisia kantoja. Se on ihan no, no, no normaalia. Rova Kerete, muistan, että mistä tullaan. Meillä on hyvin ollut, eri, ollut hyvin erilaisia kantoja viikkomääristä ja on puhuttu 14 viikosta eikä yhtään enemmästä. Ja joku sanoi 18 viikkoa, joku 20 ja sitten löytyy tämä kompromissi. Ja Rova Lambert eh, eh, koordinaattori Rova Gryni liberaaleista, jossa sanottiin, että, että päästään kompromissiin, joka ei ollut ollenkaan yksinkertaista. Tässä on keskusteltu ja paljonkin, ja minusta nämä kompromissit ovat hyviä. Tämä 18 viikkoa täydellä palkalla on hyvä ratkaisu, mutta sekin oli siis kompromissi. Sitten Rova Konil sanoi, että isyyslomaakin pitää ottaa mukaan. No, se on ihan toinen asia mutta se ei kuulu tähän lausuntoon. Muuten Roger Hammer olisi ihan oikeassa, nimittäin jos sanotaan, että otetaan kaikki mukaan ja koitetaan saada eurooppalainen sääntely alalla ja mitä jäsenvaltioita sitä tapahtuu, on ihan sama juttu. Eihän näin asiaa voida lähestyä. Isyysloma on muualla käsitelty, siitä on toinen lausunto ja se ei kuulu tähän aiheeseen. Luonnollisesti meidän pitää löytää tietoa yhteen, yhteen aiheeseen ja keskittyä sitten siihen, eikä, eikä ryhtyä riipimään joka paikasta. Muuten me menemme kokonaan metsän puilta. Joten isyysloma kuuluu tästä ulos, koska se ei kuulu tämän lausunnon aihepiiriin. Ja, ja minä olen kerran koulussa ainekirjoituksesta saanut tosi huonon, taisi olla vitonen, koska en kirjoittanut otsikon pyytämästä aiheesta. Sitten on tärkeä kysymys myös se, 101 ja 102. Rova Blam eh, keskusteli asiasta kanssani. Minun ehdotukseni on se, että voimme sanoa näin, että jäsenvaltioidet saavat varmistaa lisä eh, loman myöntämisen, kunhan eh, täyspalkka voidaan varmistaa. No tämähän on ihan ok sitten. Ja jäsenvaltioille voidaan jättää valmiudet tai mahdollisuudet omien resurssiensa puitteissa päättää tästä. Ja, ja kunhan tätä vähimmäisvaatimusta noudatetaan. Ja uskon, että kysymys kuudesta viikosta synnytyksen jälkeen ja kaksi viikkoa ennen synnytystä ovat myös sellaisia, jotka voidaan hyväksyä, niin kuin Rova Klyni sanoi, ei pakollisena. Jos näin tarkkaa olemassa sito, sitovia määriä, niin silloin tämä kompromissi kaatuu. Ja, ja, joten minä olen iloinen, on, onnittelen esittelijöitä ja haluan viitata siihen, että myös miehet ovat tehneet tarkistuksia. Ja minä kuulun näihin miehiin, jotka ovat tehneet tarkistuksia tähän. Ähm, Madame Herra Katler ja sitten Estrella. Ja, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä haluaisin ottaa esille tässä vielä muutaman kohdan Saksan näkökulmasta, jotka halusin tuoda esille myös kahden lapsen isänä, kun puhutaan vanhempainlomasta. Meillä Saksassa toimii erinomaisesti yksi juttu. Meillä on semmoinen malli, joka on aika huippulaatua Euroopassa sosiaalisen, sosiaalisen, sosiaalisen etuuksien osalta ja, ja suoritukset, äh, nämä maksut ovat hyviä. Ja 14 ö, ö, kuukautta maksullinen tai siis palkallinen äityysloma. Ja tästä osan voi myös saada isä täydellä palkalla. Se on tärkeää, että kasvatetaan toisaalta, mutta siitä myös palkitaan. Ja se on hyvin tärkeä yhteiskunnallinen tunnustus. Thomas Mannin eh, ehdotukset 56 eh, 85 olisi hyvä jos minä olen nyt yksin samaa mieltä kuin Thomas Mann, niin sitten to, to, toissijaisuusperiaatteen perusteella sellaiset maat, joissa on korkeammat etuudet, niiden täytyy pystyä ne myös säilyttämään. Ja haluan korostaa henkilökohtaisesti, että minusta tämä on säilytettävä vielä etusijassa jäsenvaltioiden päätäntävallassa. Ja aina tietysti ylöspäin voidaan mennä näistä minimivaatimuksista, mutta minun maani, minun maassani en halua avata keskustelua siitä sosiaalietuudesta, joka on meillä toiminut hyvin, koska minun mielestäni saksalainen malli on erittäin hyvä. Minä olen tehnyt paljon tarkistuksia mutta minusta meidän mallimme on esimerkinomainen ja haluaisin äh, äh, pystyä sen säilyttämään ja, ja äänestää sen mukaisesti. Kiitos. Merci, madame. Sitten Ruva Estrella. Obrigada. Kiitos. Haluaisin kiinnittää huomion parin kolmen seikkaan, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin on hyvä muistaa, että direktiivi, jota nyt työstämme, on 17 vuotta vanha. Ja tuleva direktiivi taas tulee olemaan voimassa ainakin 10 vuotta, joten kyse ei ole pelkästään tämän päivän lainsäädännöstä toimista, vaan myöskin toimista, jotka vaikuttavat myöskin tulevaisuuteen. Ja sitten haaste, joka Euroopalle nyt demografisesti, väestökasvullisesti avautuu. Meidän on mietittävä myöskin sitä. On julkisesti jo todettu, että syntyvyyttä olisi jollakin tavoin kannustettava ja, ja ryhdyttävä toimiin, jotka kasvattaisivat lasten syntymistä. Lissabonin sopimuksessa ja EU 2020-asiakirjasta, niissä molemmissa on löydettävissä tämän tyyppisiä kannustimia. Eri jäsenmaissa on myöskin erilaisia järjestöjä, riippumattomia yhdistyksiä ja, ja muita instansseja, jotka pyrkivät edistämään tilannetta luonnollisesti ottaen huomioon vallitsevan talous- ja kriisin tilanteen. Naisten saaminen mukaan työmarkkinoille on äärimmäisen tärkeä haaste näissä olosuhteissa. Ja siksi kehittyvät maat eivät millään tavoin saa jättää nyt naisten panosta vähemmälle huomiolle kuin miesten panosta. Haluaisin nyt sitten vielä keskittyä kolmeen keskeiseen periaatteeseen. Ensinnäkin syrjimättömyysperiaatteeseen. Se on on meille tuttu asia, varsinkin naisten asia valiokunnasta. Sitä on käsitelty meillä. Syrjimättömyyteen pyritään kaikilla sektoreilla, mutta luonnollisesti myöskin niissä, etteivät miehet joudu syrji, syrjinnän kohteeksi. Siksi isät on saatava mukaan lasten kasvatus toimin. On selvää, että miehillä on oltava oikeus olla läsnä oma lapsen kasvatuksessa ja, ja ylipäätään perheelämässä. Ja tietenkään myöskään lasten asemaa ei pidä unohtaa. Sekä äidin että isän läsnäolo on äärimmäisen tärkeää. Toisaalta emme voi myöskään hyväksyä sitä, että naisia syrjitään työmarkkinoilla ja että naista pidettäisiin jotenkin kakkosluokan työntekijänä. Valitettavasti naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet, niin kuin tiedämme. Ja Euroopassa tuo ero on karkeasti ottaen 17 prosenttia. Meidän pyrit, olisi pyrittävä siihen, että tuosta stereotyyppisestä asenteesta päästäisiin eroon. Emme voi siis hyväksyä sitä, että naisia pidetään jatkuvasti ikään kuin toisen luokan kansalaisina työmarkkinoilla. Sitten taas palkkauskysymyksiin liittyen toteaisin seuraava: On aivan välttämätöntä taata se, että äitiysloma aikana saadaan nauttia myöskin täyttä palkkaa. Sehän on tärkeää jo siinä vaiheessa, kun päätetään lähteä hankkimaan lapsia. Totta kai ihmiset laskevat niitä kustannuksia, joita syntyy lapsen syntymän myötä. Ja vielä eh, eräs seikka liittyen kestoon tällä hetkellä 17 vuotta sen jälkeen, kun tehtiin päätös 14 viikon äitiyslomasta, ollaan tilanteessa, jos Euroopan komissio ehdottaa 18 viikkoa. On tehty erilaisia tutkimuksia. Ne käsittelevät niitä taloudellisia rasitteita, jotka syntyvät siirryttäessä 14-18 viikkoon. Ne ovat todella aivan mitättömiä. Esimerkiksi 0,02 prosenttia yhdistyneissä kuningaskunnissa se olisi tuota luokkaa PKTstä Tanskassa taas 0,01 prosenttia ja Espanjassa 0,03 prosenttia, joten aivan yhdentekeviä summia. Voi olla, että Jotkut eh, naiset eh, taas eh, töihin palatessa eivät pystykään eri syistä palaamaan töihin. Ne voivat olla luonteeltaan psyykkisiä tai fyysisiä. Mutta oli niin tai näin joka tapauksessa, jossa nainen jää kotiin yrittäjä tai työnantaja ei pysty ennakkoon viikkoon tekemään laskelmia siitä, millä tavoin tilanne saada järjestyksen muun muassa rahoituksen osalta. Mutta niin kuin sanoin, me olemme nyt tekemässä tärkeitä päätöksiä, joilla on suuria vaikutuksia yhteiskuntaamme – ja otettava tässä yhteydessä huomioon se, miten radikaalisti Euroopan unioni Eurooppa on muuttunut kuluneen 17 vuoden aikana. Meidän on oltava nyt paljon kunnianhimoisia kuin aikaisemmin ja, ja pyrittävä siihen, että perheet pystyvät elämään tasapainoisesti ja, ja harmonisesti ja tarjoamaan tällaisen ympäristön myöskin lapsille. Tämä edellyttää myöskin hyvää työympäristöä on myöskin tahtava se, että on riittävästi rahaa esimerkiksi lääkäreiden, sairaalapalveluiden ja, ja lääkkeiden maksamiseksi. Ja siksi meidän on saatava aikaiseksi kanta, joka on Euroopan parlamentin arvolle sopiva, Euroopan unionin kansalaisille ja heidän arvolle sopiva. Ja, ja meidän Euroopan parlamentin jäseninä on nyt otettava tulevaisuuden haasteet huomioon ja tehtävä sopivat ja riittävän kunnianhimoiset päätökset. Merci. Je vais donner... Euh, Kiitos. Annan puheenvuoron nyt esittelijällemme. Monet äh, puheenvuorot olivat aika yleisen luontoisia, olen kuitenkin luottavainen ja uskon siihen, että esittelijämme pystyy näin viime metreillä ottamaan huomioon ryhmien kannat. Tältä keskustelun pohjalta kuitenkin ymmärsin muutaman keskeisen seikan. Äsken saimme rouva Estrelalta, Estrelalta sen, miten suuria vaikutuksia tällä päätöksellä tulee olemaan. Puhuttiin myöskin väestönkasvusta ja, ja siitä, että meidän pitäisi ottaa äitiys ja äityyteen liittyvät kysymykset työmaailmassa entistä enemmän huomioon. Tämä on aika kimurantti kysymys. Euroopan parlamentti on siihen otettava kanta äänestämällä. Sosiaalisten oikeuksien määritelmä yhteydessä tähän törmätään. Ja siinä yhteydessä tietty lähestymistap, tietyn tyyppiset lähestymistavat kohtaavat rajansa. Jotkut näkevät asian niin, että selvä tämä topi, sopii ja, ja toimii kotona ja työ, työmarkkinat eivät minua edes kiinnosta, mutta meidän on kuitenkin mietittävä asiaa laajemmin. Mario Monti aikoinaan käynnisti tämän tyyppisen lähestymistavan. Meidän on otettava huomioon erilaiset kansalliset järjestelmät ja otettava mallia hyvin toimivista järjestelmistä. Mutta niin kuin sanottu, uskon kuitenkin, että saamme aikaiseksi kompromissiperusteisen ratkaisun valiokunnassamme. Isä, isyysloman liittyen ymmärsin varsin hyvin, että juridisesti ottaen kyse on asiasta, jota on käsiteltävä erikseen. Mutta toisaalta kuitenkin esimerkiksi Ranskassa asia on käsitelty yhdessä itse henkilökohtaisesti toivoisin, että asia käsiteltäisiin johdonmukaisesti nimenomaan yhteiskunnallisena kysymyksenä kaiken kattavasti, eikä sillä tavoin, että äitys otetaan ikään kuin erilleen kokonaisuudesta ja, ja pelkästään siihen keskitytään. Asia olisi suhtauduttava yleisesti ja, ja kaiken kattavasti. Mutta nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Emme kuitenkaan äänestä mainitusta 90 tarkistuksesta, koska niistä saamme kompromisseja ja näin ollen äänestyskin menee tiiviimmin. Nyt esittelijä. Președinte, atât pentru... Kiitos. Pe care Kiitos. Haluaisin kiittää näistä viesteistä, joita olen nyt saanut. Haluaisin kiittää myöskin kollegoja. tulivat pahemmista poliittisesta puolueesta tahansa. Haluaisin kiittää heitä teidän, heidän yhteistyöstään, josta olen jo hyötynyt tähän saakka ja josta toivon mukaan hyödyn myöskin tulevaisuudessa. Sitten mitä tulee näihin huomattaviin ongelmiin, jotka liittyvät Euroopan unionin yhteiskunnallistaloudelliseen edistymiseen. No mehän tunnemme sen vaikutukset jokapäiväisessä elämässämme, olimmepa me miehiä tai naisia tai olipa kysymys meidän lapsistamme. Mitä tulee näihin kompromisseihin ja niiden välittämiseen kaikille poliittisille ryhmille, minun täytyy pyytää anteeksi, jos nämä kompromissit eivät saavuttaneet kaikkia poliittisia ryhmiä. Näin saattaa joskus käydä teknisistä ongelmista johtuen. Mutta heti kun tämä keskustelu on viety päätökseen, niin nämä kompromissit tullaan jakamaan kaikille poliittisille ryhmille. Tänä iltapäivänä me tulemme myöskin saamaan täsmennystä kaikkiin näihin kompromisseihin. Mitä tulee kompetenssiin tämän valiokunnan kohdalla, tässä on tärkeää painottaa niitä kohtia, jotka liittyvät työsuojeluun ja työntekijöiden suojelemiseen olivatpa he sitten raskaana olevia naisia tai juuri synnyttäneitä naisia. Ja tässä puhun äitiysloman ajasta, tästä täyspalkkakysymyksestä. Ja haluaisin pyytää kollegoja pohdiskelemaan sitä, olisivatko nämä kaksi tai neljä viikkoja, jota nyt vaaditaan pakolliseksi äitiyslomaksi ennen synnytystä – niin voitaisiinko niihin omaksua erilainen lähestymistapa, koska minun mielestäni naisille tulisi antaa valinnan varaa. Heidän tulisi pystyä valitsemaan, haluavatko he tällaisen pakollisen äitiyslomakauden. Eli pyytäisin teitä harkitsemaan hieman tarkemmin tätä asiaa. Toisin sanoen tässä on kysymys tästä ennen synnytystä pidettävästä äitiysloman osasta. Sitten kuten Tarki tässä jo sanoi, ja kollegani Editkin tästä puhui, on hyvin tärkeää vastata niihin haasteisiin, joita meillä edessämme on. Väestön ikääntyminen Euroopan unionissa saa aikaan sen, että äitiyttä tarkastellaan yhteiskunnallisena ongelmana. On hyvin tärkeää myöskin yhteensovittaa perheelämä ja työelämä ja samaan aikaan täytyy painottaa myöskin isyysloman merkitystä. Haluaisin siis kiittää teitä vielä kerran näistä kommenteista ja toivon mukaan huomenna työllisyysvaliokunnassa, joka tekee yhteistyötä naisten asioiden valiokunnan kanssa tässä asiassa, niin toivon mukaan me voimme saada aikaiseksi lausunnon, joka vastaa niihin tarpeisiin ja haasteisiin, joita eurooppalaisella yhteiskunnalla on edessään. Kiitos. Äänestetään siis tästä lausunnosta huomenna, koska naisten oikeuksien valiokunta... Mitä se nyt tekeekään? Milloin ne äänestää? Et entendu Siis koska FEM vali, valtuuskunta hyväksyi tämän äh, lausunnon 23. helmikuuta ja meillä nyt on tämmöistä yhteistyötä niin naisten oikeuksien valtuuskunta ei voi äänestää samoista kohdista kuin me. Mutta siinä tapauksessa, että näitä määräaikoja noudatettaisiin, niin silloin toisen valuskunnan kautta tämä asia vietäisiin täysistuntoon ja siellä niiden tarkistuksista vielä, tai sen tarkistuksista ään, äänestettäisiin vielä uudestaan. No niin, eteenpäin esityslistalla kohta viisi joka on aika keskeinen meidän valtuus, valiokuntamme työiden järjestämisen kannalta. Haluan muistuttaa nyt, missä yhteydessä tämä kokous on järjestetty ja missä hengessä tämä on nyt käynnistetty. Toisin kuin esityslistalla, niin kohta kuusi esityslistalla tänään ei tule tänään käsiteltäväksi. Nimittäin siinä oli kyse tämmöistä keskustelusta ja koska nyt me aiomme tehdä kirjeen työllisyyden suuntaviivojen kysymyksen valmistelijan kanssa, niin tätä asiaa ei voida viedä eteenpäin. Nyt tilanne on hieman selkiytynyt, nimittäin puheenjohtajan, siis Eurooppa Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan lausunnossaan on sanonut, että kevään huippukokouksessa ja sit, asia tulee esille, siis tämä strategia 2020, ja kesäkuussa tämä hyväksyttäisiin, ja sen takia meidän valiokunnallamme on tarkoitus näistä työllisyyden suuntaviivoista antaa kantansa ennen lopullista hyväksymistä. Ja siis nyt sitten tietenkään emme vielä ole ihan nyt sitten lainsäädäntökauden alussa, mutta komissio, uusi komissiokaan ei vielä ole paikallaan. Ja nyt ollaan itse asiassa vasta tässä työmme alkuvaiheessa ja senpä takia on täysin oikeutettua tässä vaiheessa odottaa. Ja kuulla työmarkkinaosapuolia niiden kannasta – ja senpä takia me olemme nyt tätä tilaisuutta käyttämässä hyväksemme, keskustellaksemme heidän kanssaan, heidän kannastaan siitä, mikä tulee Euroopan unionin seuraavan kymmenen vuoden aikana olemaan tämä selkäranka, eli tämä Euroopan unionin strategia 2020. Nyt kiitän, että työmarkkinaosapuolet ovat tulleet paikalle. Ja jotta nyt sitten pystymme asiaa viemään selkeästi eteenpäin, niin olemme jakaneet tämän työn kahteen. Ensinnäkin puhutaan työmarkkinaosapuolten kanssa ja toisessa vaiheessa sitten Platform Social elin on mukana täällä kansalaisjärjestöjen edustajana, joka tästä aiheesta tulee myös esittämään. Aloitetaan ensimmäisellä osalla, eli työmarkkinaosapuolten kanssa käytävä vuoropuhelu tässä järjestyksessä, mitä minulle ehdotettiin annan ensimmäisenä puheenvuoron herra John Monksille, joka on EAYn pääsihteeri. Ja, ja meillä on nyt sitten kahdeksan minuutin puheenvuoro teille. So, thank you very much. Uh... Kiitos. Kiitos Pervans ja kiitokset myöskin tälle valiokunnalle tästä mahdollisuudesta. Me kaikki työmarkkinaosapuolet kiitämme mahdollisuudesta tulla tänne kertomaan näkemyksistämme. Äh, ainakin EAYn kannalta ensimmäiseksi täytyy sanoa, että tässä on hemmetimoinen kiire, kun otetaan huomioon, että tässä on kysymys näinkin tärkeästä asiasta seuraavan kymmenen vuoden kannalta. Ja me olemme nyt äh, onnistuneet laatimaan tällaisen alustavan näkökannan tähän 2020 strategiaan, jonka komissio on käynnistänyt. Haluaisin tässä lyhyesti ottaa tiettyjä kohtia esille, aivan erityisesti nyt kun muistutitte tästä aikarajasta, joka tähän on asetettu. Ensinnäkin Lissabonin strategia onnistuttiinko siinä? No tiedän, että on paljonkin ihmisiä, jotka äh, sanovat, että se on ollut menestys ja sieltä löytyy menestyksekkäitä osioita mutta me olemme hieman epäröivimpiä. Me toivoimme parasta ja me olimme osallisinakin tietyissä asioissa, jotta siitä tulisi menestys, mutta kaiken kaikkiaan ei kuitenkaan voida todeta, että se täyttäisi pääasiallisen tavoitteensa, joka olisi tehdä Euroopasta kilpailukykyisin talous maailmassa. Minun mielestäni syyt tähän ovat tavallaan ilmiselviä, koska muu maailma ottaa kiireen vilkkaa meitä kiinni täällä Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Eli tämä ei ole asia, jota Eurooppa yksinään harjoittaa, vaan tätä harjoittaa muuallakin maailmassa. Toiseksi me olemme olleet kovin epäröiviä Lissabonin strategian suhteen viimeisen viiden vuoden aikana, siis vuodesta 2005 lähtien, kun komissio tuolloin ja neuvostokin päättivät tuolloin, että kilpailukyky on se pääasiallinen pilari ja että ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seikat sitten äh, alennettiin arvoltaan. No, ympäristö ponnahti sitten takaisin painopiste listaksi, mutta yhteiskunnalliset asiat eivät enää saavuttaneet entistä, entistä asemansa ja ovat edelleen sivuseikka. Eli meidän mielestämme tämä ei ollut menestyksekästä kokonaisuudessaan. Sieltä löytyy menestyksen hippusia esimerkiksi työmarkkinoille osallistumisen taso, on parantunut tietyissä maissa, mutta on aika lailla vaikea määritellä, tapahtuiko tämä sen takia, että tuossa kyseenomaisessa maassa tapahtui jotakin, vai oliko Euroopalla todellakin jotakin tekemistä tämän parantuneen tilanteen kanssa. Ja jos tarkastelemme tulevia strategioita, jos meillä on vain tällainen toivellista ja sitten ei anneta jäsenvaltioille riittäviä välineitä asioiden eteenpäin viemiseksi, niin tämä minun mielestäni on enemmänkin toiveajattelua sen sijaan, että se olisi strategiaa. Ja tietenkin tässä tulee kyseeseen myöskin suhteet, joita Euroopan unionilla on jäsenvaltioihinsa. Sitten haluaisin myöskin sanoa, että jos nyt luotaamme katseemme tulevaisuuteen seuraavalle kymmenelle vuodelle tai seuraava viisi vuotta, todennäköisesti sitä tulee hallitsemaan tämä elvytys ja elpyminen ja taistelut, joita elpymisen tiimoilla käydään. Toisin sanoen, milloin täytyisi luopua näistä erityiskannustimista, jos meillä on ulospääsytie, niin onko meillä sitten jonkinlaista sisäänpääsytietä, jotta ihmiset saadaan takaisin työhön, koska monet ovat menettäneet kriisin seurauksena työpaikkansa. Ja näyttäisi siltä, että EUlla on kädet täynnä töitä ihan heti sen sijaan, että annettaisiin sellainen käsitys, että tässä ajatellaan jo asioita tuonne kymmenen vuoden päähän, koska minun mielestäni pitäisi keskittyä työllisyyteen nyt heti. Eli ei liian paljon tällaista sininen taivas ajattelua vaan täytyisi saada hieman vakuuttavampia suunnitelmia, jotta voitaisiin vastata näihin välittömästi edessä oleviin haasteisiin. Seuraavaksi toiseksikin seuraavan kymmenen vuoden aikana meitä kiinnostaa kovasti se, mitä puheenjohtaja Barroso sanoi poliittisissa suuntaviivoissaan. Hän sanoi, että yhteiskunnallista ulottuvuutta Euroopassa tulisi vahvistaa, mutta emme löytäneet kuitenkaan tälle mitään selityksiä tästä komission asiakirjasta. Minun mielestäni tämä on heikkous. Yhteiskunnallinen Eurooppa voi tarkoittaa mitä tahansa ja tällä hetkellä tämä määritelmä on hyvin epämääräinen. Mutta me olemme nähneet yhteiskunnallisen ulottuvuuden arvon tässä tämänhetkisessä tilanteessa, koska sosiaalipalvelut ovat olleet monissakin keskusteluissa Niitä on pidetty tällaisena vanhentuneena sivuseikkana, mutta nyt olemme nähneet, että ne ovat kuitenkin saaneet aikaiseksi va- vakautta. Ja ainakin vähintäänkin ne ovat lieventäneet niitä vaikutuksia, joita kasvaneella työttömyydellä on ollut koska tietyissä maissa työttömyys ei ole yhtä korkealla tasolla kuin aikaisemmissa taantumissa. Eli yhteiskunta kunnallisen ulottuvuuden kannalta tämä on ollut aika lailla hyvä kriisi, kun taas markkinoiden kannalta ainakin rahoituspalvelujen osalta kriisi on ollut huono asia. Sitten jos voisin vielä tästä yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta sanoa muutaman sanan lisää. Näyttäisi siltä, että piakkoin tullaan keskustelemaan siitä, miten nämä otetut velat maksetaan takaisin ja kuka ne maksaa. Tehdäänkö leikkauksia julkisissa menoissa, nostetaanko veroja ja jos nostetaan veroja, niin minkä tyyppisiä veroja? Eli kenen hartioille tämä taakka sitten kaatuu? Tämä tulee olemaan kansallisessa politiikassa keskustelun ytimessä ja tietyssä määrin myöskin eurooppalaisissa keskusteluissa ja meidän lähestymistapaamme tulee olemaan se, että me haluamme suojella, me haluamme pitää kiinni sosiaaliturvajärjestelmistä, kansanterveysjärjestelmistä, koulutuksesta, tällaista avainalueista, jotka palvelevat aivan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia ja syrjäytymisen vaarassa olevia. Ja minun mielestäni meidän tulisi pyrkiä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, että nämä asetetaan painopistealueiksi seuraavalla kaudella. Oli sitten kysymys seuraavasta parista vuodesta tai sitten seuraavan vuosikymmenen suurimmasta osasta. Sitten oikeudenmukaisemmat työmarkkinat, se on minun mielestäni tärkeä asia. Me olemme nähneet pätkätyön lisääntymisen, me olemme nähneet, että epätasa-arvo on lisääntynyt, koska toimitusjohtajien palkat ovat nousseet pilviin, kun taas keskipalkka ei ole liikahtanutkaan joissakin maissa. tällaiset vaurauden illuusiot, ne perustuivat kiinteistöjen petollisille hinnoille. Ja näyttäisi siltä, että me haemme nyt jonkinlaista oikeudenmukaisuutta tulevaisuudessa ja parempaa tasa-arvoa kuin se, mitä me olemme edellisellä kaudella nähneet. Me tunnustamme sen, että meilläkin on vastuuta – tässä yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolena ja teidän aktiivisella kannustuksella me tartumme näihin ongelmiin ja tämä onkin hyvin tärkeää. Kriisillä on työllisyysvaikutuksia, sillä on vaikutuksia tasa-arvoon ja niin edelleen ja näihin kaikkiin täytyy tarttua. Vielä yksi asia, johon täytyy puuttua mielestäni seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä ei liity ainoastaan rahoitusmarkkinoiden hallinnointiin, vaan yrityskulttuuriin. Eli kuka, millä tavalla yrityksiä johtaa johdetaan ja miten, kuka niitä johtaa ja onko siellä, pidetäänkö siellä huolta työntekijöiden eduista. Miksi yritykset juoksevat vain osakkeenomistajien lyhyen aikavälien etujen perässä spekuloivassa ilmapiirissä, joka on osoittautunut niinkin katastrofaaliseksi kuin mitä viime aikoina on nähnyt, koska monet pankit maissamme ovat olleet suurissa ongelmissa se, että tämä oli suuri epäonnistuminen rahoituspalvelu sektori on syvässä syvissä ongelmissa ja sitä pidetään hengissä vain veronmaksajien varoilla. Eli mitä me tulemme tekemään rahoituspalvelusektorille ja yleisemmin yrityskulttuurin alalla, koska jotkut yritykset toimivat täysin samalla tavalla kuin pankit ja näyttäisi siltä, että tässä ei puututa tiettyihin pidemmän aikavälin ongelmiin, esimerkiksi ympäristöteknologiaan, tuottavuuden kasvattamiseen. Se tulee olemaan olennaista Euroopan kannalta sekä yhteiskunnallisesti että kilpailukyvyn kannalta. Eli jos me haluamme älykästä kasvua aikaiseksi, niin tämä tulisi pitää mielessä. Jätän puheenvuoroni tähän ja olen tietenkin sitten käytettävissä kysymyksiä varten, jos teillä sellaisia kysymyksiä on. Kiitos ja kiitos siitä, että piditte kiinni tästä puheajasta. Ja seuraavana herra Ralf eh, Resch, CEEPn pääsihteeri, sama, samat kahdeksan minuuttia. Ah, yes, uh, thank you very much. Kiitos. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät mepit ja hyvät naisten herrat. Tämä nyt on ensi kertani täällä ja toivottavasti en kamalasti hermoille, enkä puhu liian nopeasti. Jos nyt menee liian kuumaksi, niin John tässä antaa kylmän suihkun niskaan. Ensinnäkin kiitos mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan teidän kanssanne Euroopan 2020 strategiasta ja osana tätä EUn työnantajien, julkisten työnantajien ja julkisten yritysten liittoa. Kiva jatkaa tällaista hedelmällistä yhteistyötä. Haluaisin keskittyä näihin Euroopan haasteisiin. Meidän pitää nyt saada vakaata ja realistista strategiaa seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Eurooppa tarvitsee nyt semmoista strategia, strategiaa, joka on paikallaan ja oikea. Sen takia olemme pyytäneet komissiota myös ottamaan yhteyttä työmarkkinaosipuoliin ja muihin ö, toimijoihin, koska aika on nyt kortilla. Ja tässä on nyt mahdollisuus saada suunta tällä kertaa oikeaksi, ja me luotamme, että Euroopan parlamentti on proaktiivinen tässä omassa roolissaan ja, ja kehottaa myös komissiota noudattamaan oikeita, oikeata suuntaa. CEEP on konsultaatiovastauksessaan keskittynyt nimenomaan lähivuosiin, mutta me olemme ottaneet esille sen, että julkisten palveluiden rooli Euroopan unionissa puuttuu täysin tästä konsultaatiopuolesta. Julkiset palvelut ovat suurin sektori sekä taloudelliselta merkitykseltään että työllistäjänä. Ne toimivat vakauttavana elementtinä, ne pitävät työllisyyden kriisinkin aikana korkealla ja niille kuitenkin on tämä kriisin vaikutus vaikuttanut hyvinkin negatiivisesti. Toisin kun julkiset sektori, toisin kuin yksityinen sektori, me emme saaneet mitään kannustimia. Ja me kuulumme tähän eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin. Ja toiset meitä joskus kadehtivat siitä, varsinkin siitä, että julkiset työnantajat ovat jatkuvasti kehittäneet työllisyyden kasvua ja sosiaalista osallistuvuutta. Ja meidän irtautumistrategiamme ovat tärkeitä, niihin pitää globalisaatio teknologinen innovaatio, ilmastonmuutos ja väestönmuutos ovat tärkeitä painoalueita, joka tarkoittaa sitä, että taloudellinen kasvu ja työllisyyden prioriteetit pitää jollain tavalla kytkeä toisiinsa. Me tarvitsemme myös kytköksiä tutkimukseen, energiaan, ympäristöön ja, ja työllisyyspolitiikkaan. Me tarvitse, meidän pitää matala pyrkiä jatkossa kehittämään entistä enemmän. Ne ovat osa tätä, tai keskeinen osa EU-strategiaa. Tämmöinen selkeä ja strateginen ennakointi niistä taidoista, joita jatkossa tarvitaan, on mahdollista vain, jos käydään yhteistyötä työnantajien kanssa, ja tähän päästään vain hyvin toimivan koulutus- järjestelmän kautta. CEP on jatkuvasti korostanut sitä, että julkisen sektorin kulutu- menot eivät kärsisi tästä kriisin, kriisin säästöistä, koska se heikentäisi strategian toimintojen täytäntöönpanoa. Ympäristöystävällinen, ympäristö, ympä, ympäristö, työllisyysystävillinen ympäristö on hyvin tärkeä siinä vaiheessa, kun, kun pyritään tekniikoita kehittämään. Euroopan työllisyysstrategian pitää keskittyä siihen, kuinka tärkeä rooli on työmarkkinaosapuolilla. CEP haluaa omalta osaltaan pyrkiä rakentamaan Lissabonin strategian menestyksen perusteelle ja haluamme oppia jopa ja, ja, ja, ja luoda tehokkaamman lähestymistavan seuraavalle kymmenelle vuodelle. Mikä sitten on työmarkkinaosapuolten rooli? Me haluamme tukea jäseniämme kestävämpään ja, ja osallistavampaan yhteiskuntaan. Meidän työohjelmamme vuodelle 2009-2010 noudattaa tätä prioriteettia ja me olemme nyt saaneet aikaan tällaisen puitesopimuksen osallistavista työmarkkinoista, joka on työmarkkinaosapuolten suuri ponnistus, joka saatiin valmiiksi ja me tunnustamme sen, että työllis, työ, työ, työllisyyteen, pää, parempi, parempi pääsy työpaikkoihin on yksi meidän tärkein tavoitteemme. Ja me olemme katsoneet ilmastonmuutoksen sosiaalisia vaikutuksia, jota kautta pyrimme tunnistamaan niitä taitoja, joita jatkossa tarvitaan. Me olemme nyt käynnistäneet projektin, jossa arvioidaan työmarkkinaosapuolten roolia tämän joustoturvan joustoturvan kannalta, jonka perusteella varmasti jatkossa tullaan vielä sopeuttamaan muutokseen näitä markkinoita. Sitten tämä polttava kysymys, nimittäin työaikadirektiivi. Haluaisin sanoa, että korkeatasoiset julkiset palvelut ovat Sima ja Jäger tuomion jälkeen uhattuina, jossa, jossa, kaikki aika, jossa määriteltiin työaika. Me olemme pyrkineet komissiota nyt pyytämään uusia määritelmiä työaikaan ja päivystysajan määrittelemiseen. Ja jos tätä päivystysaikaa ei lasketa työajaksi, vain sitä kautta voidaan palvelut yleishyödylliset palvelut ylläpitää. Ja senpä takia on hyvä, että komissaari ehdokas Laszlo Ando sanoi jo, että työmarkkinaosapuolia pitää asiasta vielä konsultoida. Ja senpä takia me mielellään kannamme vastuun omalta osaltamme neuvottelutuloksen löytymisessä joko tämmöinen sektorien välisen ratkaisun tai sitten sektorien kohtaisen ratkaisun kautta. Sitten lopuksi Tavoitteena luonnollisesti on myös varmistaa, että sosiaalisten palveluiden uudistus menee oikeaan suuntaan. Meistä on hyvä, että työllisyysvaliokunta on tehnyt aloitteen Fase Ferreira lausunnon puitteissa ja jatkossa meidän pitää uudistaa sosia- yleishyödyllisiä sosiaalisia palveluita. Sen takia koska rakennemuutokset jäsenvaltioissa ovat arkipäivää ja entistä enemmän julkisen, julkisen rahoituksen harteilla on paineita ja senpä takia julkisten, julkiset palvelut pitää, pitää tuottaa tehokkaammin ja työntekijöiden imagoa pitää nostaa. Me haluamme osaltamme vaikuttaa tähän hyvien käytänteiden, hyvien käytänteiden vaihtoon. Ja tässä mielelläni jatkan keskustelua kanssanne. Kiitos. Kiitoksia paljon tälle liiton edustajalle. Nyt annan puheenvuoron herra Benassille, joka on käsitellyt ja pienten keskisuhteen yritysten Euroopan liiton pääsihteeri. Olkaa hyvä, herra Benassi. Well, yeah. Mr. Chairperson, uh, MEPs, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta tulla keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta. Haluaisin antaa teille kolme avainnumerotietoa. 29, 60, 60, 99 prosenttia Euroopan unionin yrityksistä eh, tarjoaa 60 prosenttia Euroopan unionin työpaikoista ja 60 prosenttia lisäarvosta. Eli tästä syystä PK-yritysten erityisluonteenpiirteet täytyy ottaa huomioon, eikä vähiten työllisyys- ja yhteiskunnallisessa politiikassa, koska näillä on vaikutuksia nimenomaan PK-yrityksiin. Näkemysten vaihtoa käydään tärkeällä hetkellä, jolloin me kaikki haemme sitä parasta ulospääsytietä kriisistä ja jotta me luosimme, loisimme uutta yhteiskuntapolitiikkaa Euroopalle vuodeksi 2020. Tästä syystä on tärkeää laatia tarkka analyysi näistä haasteista ja ongelmista. Me olemme hyvin pitkälti samaa mieltä komission analyysistä jossa se puhuu näistä talousarvioon liittyvistä rajoituksista, vaikka me olisimmekin toivoneet toisenlaista kuulemista, mutta joka tapauksessa nämä virheet, joita on menneisyydessä tehty, niistä olisi voitu ottaa opiksi ja saada aikaiseksi parempi asiakirja, mutta koetamme nyt sitten kannustaa komissiota parempaan tulevaisuudessa. Myöskin nämä kolme avaintekijää, joita ehdotetaan 2020 strategiassa ja tämä yleinen linja näille kolmelle osa-alueelle, niistä olemme samaa mieltä myöskin tästä hallinto periaatteesta, joka perustuu kumppanuuteen, jossa Euroopan parlamentilla ja työmarkkinaosapuolilla on suurempi rooli. Me vaadimme myöskin parannuksia tämänhetkisiin ehdotuksiin Yritän puhua lyhyesti, vaikka tämä ei helppoa olekaan, koska näitä kohtia on niin paljon, mutta yritän nyt esittää ne lyhyesti. Meidän täytyy keskus, keskittyä paremmin pk-yrityksiin ja kansalaisiin. Täytyy luoda pk-yrityksille liiketoiminnan kannalta ystävällinen ympäristö. Meidän täytyy saada laajempaa politiikkaa, jossa pk-yritykset otetaan mukaan, eikä keskitytä ainoastaan monikansallisiin yrityksiin, koska se, siinä ei tulla onnistumaan. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että markkinat toimivat paremmin ja olemassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan paremmin. Meidän täytyy myöskin julkiselle sektorille keskittyä kehittyä, koska pk-yritykset ovat riippuvaisia julkispalvelujen saatavuudesta ja kohtuullisesta hinnoittelusta. Työllisyys ja yhteiskunnalliset ja muut tukipalvelut ovat pk-yritysten kannalta tärkeitä. Ja sitten vahvempaa työllisyyttä ja yhteiskunnallista ulottuvuutta ja mitä työmarkkinoihin tulee, PK-yritykset ovat toimineet vakauttajina tässä kriisissä. Ne ovat pitäneet kiinni työpaikoista ja luoneet, tarjonneet koulutusta ja ne jatkossakin ylläpitävät taloudellista ja sosiaalista kohesiota. Eurooppalaisen työllisyysstrategian tulisi katsoa tämän, tämänhetkisen kriisin siitä eteenpäin ja tässäkin yhteydessä haluaisin keskittyä tiettyihin kohtiin. Ensinnäkin, jotta me onnistuneesti pystymme vastaamaan näihin lyhyen aikavälin työmarkkinoiden haasteisiin, meidän täytyy toteuttaa joustomekanismia. Meidän täytyy taistella syrjäytymistä vastaan ja tästä syystä meidän täytyy saada aikaan inklusiivisemmat työmarkkinat. Meidän täytyy ottaa huomioon sellaiset alat, jotka saattavat jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tällä hetkellä ollaan luomassa uutta puitesopimusta aiheesta myöskin työvoiman pienentyminen. Meidän täytyy tehdä aktiivisesta ikääntymisestä realiteettia ja nuorille täytyy luoda erityisiä aloitteita, jossa, jonka kautta nuoret saadaan työmarkkinoille mukaan. Meidän myöskin täytyy uudistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta ne pysyvät kestävinä ja meillä täytyisi olla järkevät tukijärjestelmät, jotta jotta ihmisten tulotaso saadaan turvattua ja täytyy tehdä työstä kannattavaa ja taistella harmaata työtä vastaan. Meidän täytyy saada parempia sijoituksia koulutukseen, meidän täytyy modernisoida koulutusjärjestelmiä, koska tietoon perustuvassa taloudessa tarvitaan koulutettuja henkilöitä. Elinikäinen oppiminen on myöskin välttämätöntä, jotta kykyjä nimenomaan sovelletaan työmarkkinoiden tarpeisiin ja ylläpidetään työvoimaa. Meidän täytyisi kiinnittää erityistä huomiota naisten yrittäjyyteen ja siirtolaisten yrittäjyyteen ja tässä yhteydessä UEAP me tukee niitä strategioita, joita tässä strategiassa esitellään, mutta me varoitamme eh, sitä vastaan, että näitä vietäisiin eteenpäin naivilla tavalla, vaan päinvastoin näitä täytyy nimenomaan valmistella ja niihin täytyy liittää jonkinlaista neuvonantopalveluja. promotion of microcredit initiative. My- niin, ja sitten mikrolaina-aloite. Mikrolaina-aloite. Naivi, naivi Sekin tuli. Luulin, että puhuitte ranskaa. Niin. Se, mitä edellisestä Lissabonin strategiasta voidaan ottaa opiksi, niin meidän täytyy hallinnointiprosessia parantaa ja meidän täytyy keskittyä prioriteetteihin paremmin. Meidän täytyy saada parempi kumppanuus Euroopan parlamentin kanssa, jotta sidosryhmät paikallisella ja alueellisella tasolla saadaan mukaan. Meillä tulisi myöskin olla paremmat ohje, suuntaviivat, jonka kautta me voimme sitten valita ne aiheet, jotka tulee ottaa käsittelyyn meidän järjestömme on valmis tarttumaan näihin uusiin haasteisiin, aivan kuten olemme aikaisemminkin tehneet eri aloitteiden kohdalla, jotka liittyvät työmarkkinoihin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon ja nyt sitten viimeinen puhuja tässä keskustelumme ensimmäisessä osassa Business Europein puhujista olemme saaneet tänne Sosiaali- ja talouskomitean puheenjohtaja herra Ronest, olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät MEPit, hyvät naiset ja herrat. Minäkin pidän erittäin tervetulleena tällaista mahdollisuutta tulle puhumaan työllisyysvaliokuntaan. Business Europe pitää tärkeänä yhteistyötä ja keskustelua Euroopan parlamentin kanssa ja myös tämän valiokunnan jäsenten kanssa erityisesti. Eurooppa on nyt historiallisessa käännekohdassa, joka on sekä sisäisten että ulkoisten syiden vaikutusta. EU on muuttunut yhtä lailla kuin maailma on muuttunut. Yritysmaailma on muuttunut ja pystytään parantamaan toimintaa. Minä haluan kertoa, miten yritysmaailman, yritysten puolelta voidaan parantaa. Ja parlamentti on tässä tietenkin hyvin tärkeässä asemassa. Globalisaatio, teknologinen ja ympäristön muutos, uusien talousmahtien mukaantulo ja talouskriisi ovat johtaneet maailman muuttumiseen. Euroopan pitää nyt saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Meidän yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että yritykset ja kansalaiset voivat hyvin ja on rakennettu solidaarisia rakenteita. Haluamme tämän säilyttää jatkossakin, mutta meidän mielestämme tämä nyt on vaarana karjutua. Nimittäin tällä hetkellä talouskasvu on niin hidasta, että, ja silti yrityksiä vaaditaan kasvattamaan kaksinkertaisesti Euroopan tuloja ja senpä takia prioriteetti pitää olla siinä, että luodaan sellaisia strategioita, joilla tuetaan eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Innovaatio ja tuottavuus ovat avainasemassa kilpailukyvyn parantamisessa. Euroopan ihmisten ihmisresursseja pitäisi parantaa, optimoida ja yritysten pitää lisätä investointeja niin, että ne saavat maailmalla lisää markkinoita. Työpaikkojen lisääminen tarkoittaa sitä lisäarvoa, johon komissaarikin on, on tähdentänyt. Nyt ympäristöystävällinen talous, taitoja elinikäinen oppiminen ja koulun keskeyttäneiden määrän vähentäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Parlamentti ja tämä valiokunta ja koulutus- ja kulttuurivaliokunta joutuvat tekemään paljon yhteistyötä keskenään. Lisäksi tämän ikääntyvän väestön kasvaminen edellyttää toimintaa. 40 miljoonaa eurooppalaista seuraavan 40 aikana siirtyy pois työ, markkinoilta. Ja niinpä tämä potentiaalinen vuosikasvu puolittuu, jos 40 miljoonaa ei korvata. Tämä tarkoittaa poliittisia, poliittisia uudistuksia. Ja tarvitaan myös uudistuksia ja eläkejärjestelyissä ja eläkkeiden eläkkeiden kehittämisessä. Business Europe on sitä mieltä, että tämmöinen kunnianhimoinen eurooppalainen strategia on tarpeen. Me olemme sitä mieltä, että EUn toiminnan pitäisi keskittyä seuraaviin kohtiin, kun kehitetään strategiaa vuodelle 2020. EUn prioriteetit talouden kehittämisessä ja lähentymisen kehittämisessä ovat nimenomaan sitä, mihin sisämarkkinat ovat pyrkineet. Esimerkki tästä positiivisesta roolista on se, miten nopeasti jäsenvaltiot keski-itäisistä eurooppalaisista maista ovat kehittyneet liityttyään EU-hun. 2020 strategia toimii vain, jos jäsenvaltiot, jäsenvaltioita kannustetaan maksimoimaan talouskasvua ja työllisyyttä työllisyyden lisäämistä. EUn rooli on antaa oikeat kannustimet jäsenvaltioille valvoa kansallisia politiikkoja ja kannustaa monipuolista oppimista. Työllisyyden alalla tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden pitää täytäntöön panna joustoturvaperiaatetta niin, että löydetään oikeat taidot ja tarjotaan näitä taitoja ihmisille, jotta he säilyisivät, heidän, heitä tarvittaisiin työmarkkinoilla. Aktiivinen työnhaku, sosiaaliturvamallien uudistaminen, ihmisten kannustaminen työpaikkojen etsimiseen. Tämä sosiaalilainsäädäntö tällä hetkellä sisältää yli 70 direktiiviä, joka tarjoaa kehykset niille tavoitteille, jotka perustamissopimukset ovat asettaneet ja tämä pyrkii edistä, vähentämään epäreilua kilpailua sisämarkkinoilla. Enempää lainsäädäntöä ei tarvita, vaan nyt pitäisi keskittyä siihen, miten olemassa olevat direktiivit täytäntöön pannaan kentällä. Me tarvitsemme myös sitä, että EU-lainsäädäntöä säädäntö heijastelee niitä muutoksia, jotka viimeisen kymmenen noin kymmenen vuoden aikana tapahtuneet. Euroopan parlamentilla on hyvin tärkeä rooli tässä asiassa, erityisesti siinä, kun tarkistetaan työaikadirektiiviä. Se on ainutlaatuinen tilaisuus käydä laajaa keskustelua siitä, miten työaika on kehittynyt 1993 vuoden direktiivi ei enää vastaa nykyistä, nykyisiä realiteetteja, eikä se heijastele niitä muutoksia, jotka työn järjestelyssä ja joustavuuden vaatimuksissa on, on tänä päivänä edellytyksenä. Jos saadaan direktiivi uudistettua, tai viime vuoden mahdollisuus sopia direktiivistä osoittaa, miten tästä vanhasta näkökulmasta pitää päästä lähetettyjen työntekijöiden, työntekijöitä koskeva direktiivi helpottaa liikkumista EUn sisällä ja samalla kuitenkin ylläpitää suojaa työntekijöille. Sen täytäntöönpano kansallisella tasolla kuitenkin tarvitsee parannusta. Sitä tällä hetkellä ei tarvitse, mitään, tarvitse uudistaa. Työmarkkinaosapuolet ovat hyvässä asemassa löydä, löytääkseen heikkouksia työmarkkinoilta ja senpä takia me toivomme, että Euroopan parlamentti muistaa meitä näiden asioiden käsittelyssä. Me olemme uudistaneet myös vanhempainlomaan liittyvän puitedirektiivin, se tapahtui viime vuonna, ja me olemme tarjonneet neuvoa Euroopan työ, työneuvostojen, yritysneuvostojen direktiiviin liittyen ja nyt keskustelemme uusista suosituksista 2020 strategian liittyen ja me olemme edistyneet myös keskusteluissa Euroopan tuomio, EUn tuomioistuimen tuomioiden johdosta esille tulevissa asioissa. Mm, Euroopan työmarkkinaosapuolet ovat juuri päättäneet neuvottelut osallistavista työmarkkinoista ja tämä on tarkoitus hyväksyä maaliskuussa tämä päätös. Minä olen yrittänyt nyt teille kertoa meidän odotuksistamme seuraavan viiden tai kymmenen vuoden ajalle. En kuitenkaan halua unohtaa näitä lähihuolia kriisin seurauksena. Hyvät uutiset ovat se, että Euroopan talous nyt vähitellen on elpymässä. Kuitenkin tilanne työmarkkinoilla ei ole paranemaan päin ihan lä- lähiaikoina. Jotkut maat, kuten Saksa, ovat pystyneet rajoittamaan kriisin seurauksia työllisyyteen. Muualla, kuten Espanjassa, vaikutukset ovat näkyneet vakavampina. Mutta se, että yritykset nyt taistelevat pysyäkseen pystyssä, on Euroopassa yhteistä kaikissa maissa. Ja yritykset tässä vaiheessa eivät tarvitse sellaisia poliitikkoja, jotka, he, jotka vaikeuttavat niiden toimintaa, niiden rahoitusmahdollisuuksia tai joiden kautta niiden menot kasvavat. Ja senpä takia sosiaalikulujen kurissa pitäminen on yksi mahdollisuus yrityksille, jotta ne pystyvät jatkossa myös luomaan työpaikkoja. Kiitos. Kiitoksia paljon. Kiitoksia kaikille neljälle vieraalle tämän keskustelun käynnistämisestä. Minulla on tässä jo pitkä puheenvuoropyyntölista ja nyt suljen sen. Minä voin ottaa vielä kaksi kolme puhujaa, mutta sitten siinä se onkin. Nyt on 11 puheenvuoropyyntöä ja puheaika on rajattu kahteen minuuttiin debattiin. Herra Sergas ensin ja sitten rouva Mora. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa vieraille. Kiitos paljon. Meillä on kaikilla sellainen tunne ja sellainen sitoumus, että nyt alkaa uusi aikakausi. Me tarvitsemme uusia strategioita, meillä on uusi parlamentti, uusi komissio ja uskon, että tässä vaiheessa meidän täytyy tehdä niin, ettemme tule toistamaan menneisyydessä tehtyjä virheitä, vaan meidän täytyy tehdä hyvin vakavia päätöksiä ja katsoa, mihin saakka, miten pitkälle tätä kriisiä nyt eletään Euroopassa. Ja nythän ei ole kyse ainoastaan taloudellisesta kriisistä, vaan myös arvokriisistä, yhteiskunnallisesta kriisistä ja kansalaisuuden kriisistä. Tämä on eurooppalaisen projektin sisällä oleva kriisi ja ehkä suurin erehdys, jonka olemme tehnyt, on se, että olemme eurooppalaisissa asioissa keskittyneet ainoastaan talouteen ja unohtaneet jotkut asiat, jotka koskevat yrityksiä, kansalaisia ja Tämä lähestymistapa on ollut joskus hyvin tuhoava, kun meillä on ollut sellaiset markkinat, jossa ei ole ollut riittävästi ö, rajoituksia ja sääntelyä. Tällainen toiminta saattaa tuhota kaiken. Se saattaa tuhota yritysten mahdollisuuden toi, toimia. Ja nyt kun meillä on edessämme uusi aikakausi, nyt tarvitaan erilaisia, ö, erilaista vuoropuhelua, erilaisia vuoropuhelukumppaneita. Ja meidän täytyy rakentaa tätä Eurooppaa kansalaisille ja laittaa tämä kaikki sellaiselle tielle, sellaisille raiteille, joka ottaa huomioon sekä sosiaaliset tekijät että taloudelliset tekijät. Kiitoksia. Kiitoksia. Valitettavasti nyt minä olen päättänyt tehdä siten, että ensin käyvät kaikki, käyn läpi nämä kaikki puhujat ja puheenvuoropyytäjät pyynnöt ja sitten vasta lopussa saavat vieraat puhua. Mora, nyt kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että tällainen tilaisuus on järjestetty työmarkkinoosapuolille strategian edistymisestä. En nyt toista sitä, mitä herra Serkas tässä juuri sanoi tästä, tähän kriisiin liittyen. Haluaisin ihan lyhyesti neljä kohtaa tuoda esille. Ensimmäinen kohta siitä, että meidän nyt pitää pyrkiä siihen, että tämä meidän tavoittelemamme yhteiskunta on onnistumisen tiedon, osaamisen yhteiskunta. Haluaisin, että puhutaan siis onnistumisen yhteiskunnasta. Ja onnistuminen tarkoittaa sitä, että voidaan innovoida ja voidaan myös jokaiselle osoittaa paikkansa työelämässä ja ammatissa, koska nimenomaan tämä sosiaalinen osallistuminen seuraa tästä työstä. Ja tämä oli siis tämmöinen onnistumisen yhteiskunta, joka me, johon meidän pitää pyrkiä. Toinen kohta liittyy siihen, että julkiset palvelut ovat nimenomaan moottorina tässä yhteiskunnan kehittämisessä, johon tähtäämme. Kolmannes, kolmas kohta. Me emme koskaan pääse tähän onnistumisen yhteiskuntaan, jos me emme tuo uutta hallintotapaa, joka varmistaa sen, että Lissabonin strategia onnistuu. Tässä moni puhuja on siihen viitannut. Me kysymme skeptisinä siitä, onko Lissabonin strategia onnistunut vai ei. Minusta se toimii vain siinä tapauksessa, että me pystymme kansallisella tasolla, mutta myös alueellisella tasolla viemään eteenpäin näitä projekteja. Ja neljänneksi me tarvitsemme kansainvälistä maailmanlaajuista solidaarisuutta. Kiitoksia herra Jacobiati ja sitten Thomas Mann. Grazie presidente, ringrazio i nostri ospiti. Rouva puheenjohtaja, haluan kiittää myös vuorolta, vuorostani eh, vieraitamme ja haluaisin kuulla heidän kantansa, heidän mielipiteensä joihinkin ongelmiin, joita he itsekin otittavat esille. Ja niistä olisin miellyttävä kuulla lopulliset johtopäätökset. Nyt kun ajatellaan tätä strategiaa, joka johtaa vuoteen 2020 saakka, taloustieteilijät vaikuttavat sanovan, että nyt meillä on edessämme pitkäaikainen työttömyys. Tämä on näiden markkinoiden tyypillinen piirre. Ja kun ajatellaan tätä hidasta kehitystä ja olemassa olevia resursseja julkisten varojen puolella. Nämä raja, varat tulevat olemaan hyvin rajallisia pitkän aikaa. Näissä tiukoissa puitteissa, näissä ahtaissa puitteissa pitäisi ottaa sitten esille työllisyyden käsite. On väistämätöntä, kun me käsittelemme näitä asioita, niin puhua ei ainoastaan joustavuudesta, vaan myös työajasta ilman, että työtä jaetaan on mahdotonta tulevina vuosikymmeninä saavuttaa menestystä näissä työkysymyksissä. Siellä tarvitaan myös työmarkkinaosapuolten välistä keskustelua ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta nämä taakat eivät paina liikaa julkisissa varoissa. AY-liikkeen puolelta pitää myös syventää näitä kysymyksiä, kun ajatellaan näitä tapaamisia. Ne mahdollistaisivat sen, että konflikteja voidaan vähentää. Me tarvitsemme enemmän yhteistyötä. Sitä me tarvitsemme enemmän kuin tällaista yhteiskunnallista jännitettä, koska kaikenlaisia rakenteita ei välttämättä EUn puolelta ole vielä olemassa. Herra Maa. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös näille esittä- esiintyjille tai puhujille. Minulla on kolme kysymystä herra Monksille. Meidän valiokunnassa oli Ole Kristiassenin lausunto joustoturvasta. Ja tuntui siltä, että, on, että, kun on tasaturva, toisaalta turvallisuus ja toisaalta joustavuus, ja nyt sitten teidän puheenne perusteella itse asiassa ette usko sitä, että meillä on riittävästi sosiaaliturvaa. Liittyykö tämä siihen, että komission lausunnossa asiasta oli vain pieni, pieni kappale, ja, ja kannatta, onko tämä teidän ajatuksenne taustalla? Ja tehän viittasitte myös siihen, että me, emme voi puhua irtautumistrategioista ennen kuin me puhumme eh, näistä eh, sisääntulostrategioista ja miten tässä nyt sitten tällä välillä toimitaan. Ja itse asiassa työntekijöitä pitää pystyä pitämään eh, töissä. Ja meillä Saksassa on suuresti korostettu sitä, että osa-aikatyötäkin voidaan tukea ja sitten kun talous kääntyy nousuun, niin sitten yhtäkkiä ei ole enää ammattitekijöitä ja sitten kysyntä on valtava. Toi, toimiiko tällainen strategia muissa maissa esimerkiksi EAYn kannan mukaan? Sitten CEPn pääsihteerille kysymys siitä, miten sitten nämä harmaa, harmaat työmarkkinat, sehän rasittaa yrityksiä, työnantajia, mutta mitään ratkaisua ei ole löytynyt. Miten pystyttäisiin poistamaan harmaat työmarkkinat? Ja miten, millainen valvontajärjestelmä toimisi, jotta sellaiset ihmiset, jotka ovat valmiita tekemään työtä ja joilla on mahdollisuus toimia niin, että heillä olisi mahdollisuus saada riittävästi toimeentuloa? Sitten herra Ronest. Business Europe, puhuttiin digitaalisesta taloudesta ja, ja, ja täällä on myös ollut liittaus, että tarvitaan etäopintoja ja etätyötä ja kaikkea, mutta tämä on nyt ihan täysin vähän vanhentunutta. Me tarvitsemme työtiimejä ja tarvitsemme sitä että luovuu, koska luovuushan syntyy työprosesseissa ja ei sitä voi ratkaista sillä tavalla, että jokainen on kotona läppärinsä kanssa ja tekee työtä sieltä käsin. Me tarvitsemme aivan erilaista lähestymistapaa, jotta pystyisimme tätä innovatiivisuuttakin kasvattamaan. Kiitos. Kuten parlamentissakin tehdään. Jean Lambert ja sitten Pupakis. Thank you and thank you very... Kiitos ja kiitokset näistä puheenvuoroista. Me voimme olla paljostakin samaa mieltä, emmekä vähin ensimmäisenä tämän prosessin kritisoinnista. Paljon siitä, mitä on sanottu julkispalveluista ja siitä, että ne ovat olennaisia ja niin edelleen. Mutta me olemme myöskin havainneet, että se mitä 2020-strategiassa teille tarjotaan, niin se ei sovi yhteen näiden muiden EU-strategioiden kanssa – ja myöskin sitten Lissabonin epäonnistuminen, senhän oli päämäärä auttaa meitä selviytymään köyhyydestä, mutta siinä ei olla edistytty. Ja nyt meidän täytyisi myöskin työstää kestävän kehityksen strategia, ilmasto on tässä mainittu, ja myöskin rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on syvenemässä. Ja tällä on ihan konkreettinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen hinta. Eli minua kiinnostaisivat teidän kommenttinne ja myöskin teidän mielipiteenne siitä, miten kasvu ja työllisyys risteävät, koska meidän mielestämme 2020 strategiassa on pitkälti kysymys kasvusta, mutta ei kerrota mistä tässä oikeastaan on kysymys ja edelleen olettamuksena on se, että kasvu johtaa työllisyyteen, kun itse asiassa todellisuudessa näin ei ole ollut. Eli tulemmeko me keskittymään työllisyyden lisäämiseen vai kasvuun? Mielelläni ottaisin tästä kommentteja. Mikä teidän mielestämme näiden kahden välinen yhteys on? Ja sitten myöskin, miten teidän mielestänne tämä strategia sopii uusiin maailmanlaajuisiin haasteisiin, joihin jo tässä viittasitte, koska tässä edelleen puhutaan siitä, että kauppa on erillistä politiikkaa suhteessa yhteiskuntapolitiikkaan ja ympäristöpolitiikkaan. Eli onko nyt koittanut aika integroida nämä myöskin kaupan tasolla muuhun mukaan? Kiitoksia Pupakis ja sitten Joe Kiitos herra puheenjohtaja tämän taloudellisen kriisin vaikutukset, ne ovat osoittaneet sen, kuinka heikko Lissabonin strategia oli ja painottivat sitä, että nyt täytyy ryhtyä toimiin ja yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Meillä on korkeat työttömyystasot jäsenvaltioissa ja niitä ei ainakaan seuraavan kahden vuoden aikana saada alenemaan. Meillä on miljoonia työttömiä meillä on äh, rakenteelliset puitteet ovat pulassa ja meillä on miljoonia ihmisiä, jotka äh, elävät köyhyysrajan alapuolella tällä hetkellä. Tämä ei ole se haluttu sosiaalinen malli. Myöskin äh, kansallisella tasolla erot ovat suuria, jäsenvaltioiden tasolla erot ovat suuria meillä on myöskin joustavia työsopimuksia ja tästä on tullut suuria puutteita järjestelmään. Myöskin on suuria puutteita sosiaalisessa Euroopassa ja myöskin sosiaalisissa säännöissä. Eli meidän täytyy tehdä tässä asiassa jotakin meidän täytyy ryhtyä uudistuksiin, mutta niitä ei voida pakottaa. Me tarvitsemme uudenlaista sopimusta kansallisten hallitusten ja Euroopan unionin ja kansalaisten välillä, jotta me saamme oikeat toimielin puitteet jotta kaikki nämä eri osapuolet voivat osallistua toimintaan. 2020 strategia tulee olemaan tärkeässä asemassa, kun me taistelemme tehokkaalla tavalla tämänhetkistä tilannetta vastaan ja vastamme haisteisiin ja käytämme tätä avointa koordinaation menetelmää hyväksi, jotta me voimme vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, jotta todellakin voimme painottaa tätä Euroopan sosiaalista ulottuvuutta, joka on joutunut kriisiin tämän kriisin myötä. Kiitoksia herra Chovori ja sitten minä itse esitän muutamia kysymyksiä. Kysymys talán a ö, szociális partnerek hozzászólásaiból is kitnak mindenféleképpen. Nyt näistä työmarkkinaosapuolten puheenvuoroista käy ilmi se, että mitään konkreettista ei oikeastaan vielä pystytä tuomaan esille, ja tämä strategia on aivan yleisellä tasolla. Minua haisin kertoa, mikä nyt minun mielestäni tässä vielä puuttuu Äh, aikanaan Lissabonin strategiassa siellä puhuttiin aikanaan vielä paljon tekijöistä, joita nyt ei oteta esille, nimittäin sosiaalisesta kohesiosta ja siitä, että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja ja yhteiskuntien sisälläkin on suuria eroja. Nyt tuntuu siltä, että tässä asiakirjassa katsotaan sisämarkkinoita, yhtenäismarkkinoita ja sitä, miten vahvistetaan palveluiden vapaa tarjoaminen ja eri järjestelmien avoimuus, miten voidaan varmistaa kasvu ja työllisyys. En oikein tiedä, mitä te olette tästä mieltä, hyvät työmarkkina osapuolten edustajat. Nimittäin tässä on kyse nimenomaan työllisyysstrategiasta. Okei, siltä tämä nyt vähän vaikuttaakin. Ja, ja voimme myös sanoa, että Euroopan toimiminen ja, ja, ja julkisten palveluiden eh, asema siinä on erittäin tärkeä. U- uusi hallintotapa on tietenkin tärkeä, mutta tästäkään ei ole mitään yksityiskohtaista vielä tässä strategiassa. Euroopan unionilla ei ole oikeastaan toimivaltaa tällä alalla. Neuvostohan pitäisi muutosta nyt lähteä vetämään. Parlamentillakaan ei ole tässä oikeastaan asemaa koska täällä puhutaan, to, to, toimitaan jo eri tavalla vuoden vaihteesta alkaen. Kiitoksia paljon. Minä olen itse siis puhujalistalla myös mukana. Haluan pahoitella aluksi sitä, että komissio, vaikka sitä ei vielä olekaan koottu tai se ei ole vielä täysin järjestäytynyt, ei ole vielä antanut rakennetta tällaiselle tulevalle keskustelulle. Mutta meillä on nyt nämä vieraat konkreettisesti paikalla. Sitten mitä tässä nyt tarkoitetaan tällä avoimella koordinaatiomenetelmällä ja mitä tarkoittaa tämä 2020-strategia. Minä haluaisin, että kertoisitte kolme kohtaa, mitkä ovat tärkeimpiä, kun ajatellaan sitä, että käsitellään tätä kysymystä hallitusten välisenä kysymyksenä. Kuten herra John Monkskin sanoi, tarvitaan sitä, että uudelleen suunnataan näitä ajatuksia, jotta voidaan taata yritysten hyvä toiminta. Mitä olette, mitä mieltä olette siitä, että tällainen vastavuoroinen toimisääntö puuttuu vielä Euroopan tasolla? Ja samassa hengessä, mitä olette mieltä? Tehän olette usein viitannut näihin kysymyksiin, mutta ei ole kuitenkaan sanottu selkeästi, tarvitaanko direktiiviä vai ei. Onko tämä Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen, onko se edelleenkin tällainen aihe ja onko, siitä, onko se hyödyllinen ja merkittävä. Tämä oli nyt nopeassa tahdissa esitetty kysymyslista. En tiedä, ehdittekö niihin vastaamaan vain ette. François Castex ja sitten Lis- Lisbeth. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopea reaktio komis- tähän komission ehdotukseen ja sitten kysymyksiä puhujille. Kolme kommenttia ensinnäkin komission tekstiin liittyen. Tässä ei ole mitenkään Lissabonin strategiaa analysoitu ja kun joku strategia korvaa edellisen, niin ainakin vähin olisi, että edellistä arvioitaisiin jollain tavalla jopa luvuin esimerkiksi työllisyyden osalta, naisten työllisyyden osalta, ikääntyvien työntekijöiden työllisyyden osalta. Mitään tällaista analyysiä ei ole. Ei ole mitään sellaista tavoitetta, joka vastaisi nykyisen kriisin haasteisiin, sosiaalisen, sosiaalisesta syrjäytymisestä ynnä muuta. Ei ole mitään tällaista toimintastrategiaa myöskään yhteisön tasolla eli Lissabonin strategiassa ainakin oli tämä avoin koordinaatiomenettely, ja nyt ei semmoistakaan ole mitään ehdotettu. Nyt ei puhuta enää kuin yhteistoiminnasta ilman mainintaa siitä, onko se nyt sitten maailmanlaajuista vai yhteisötasoista vai, vai, vai sektorien välistä, alakohtaista. Joten tästä puuttuu jonkunnäköistä kunnianhimoa tästä strategiasta. Sitten puhujille. Herra Monks toi esille hyvin tärkeän kysymyksen, jota olisi hyvä kehittää vielä eteenpäin. Kuka kantaa nyt sitten sosiaalisen osallisuuden kustannukset? Mistä nämä varat tulevat? Kuka kantaa sen kustannukset, kun vaurautta pyritään jakamaan laajemmalle? Sitten herra Resch, joka puhui Eh, julkisten palveluiden eh, eh, kehittämisestä ja säilyttämisestä. Varmasti täällä kaikki haluavat säilyttää julkiset palvelut, mutta tämmöinen uudelleen käynnistys, uudelleen liikkeelle lähtö on hyvin tärkeä tai mielenkiintoinen ajatus. Herra Ronest, kysymys teille, kun te sanotte, että 40 miljoonaa eurooppalaista – poistuu työmarkkinoilta ja että tähän vajeeseen pitää vastata, minkä takia ensinnäkin olette sitä mieltä, eikä eh, voitaisi työaikaa pidentämällä tähän ratkaista ja sitten meillähän on reservejä valvasti, on, on ikääntyviä ihmisiä, nuoria vaikka mitä, niin eikö työaikaa pitäisi, työikää pitäisi eh, pidentää? Hilda Figredo. Elisabeth Linja. Very much and thank you everyone. Kiitos ja kiitokset kaikille sen perusteella, mitä täällä on sanottu, näyttäisi siltä, että Lissabonin strategia ei ollut ihmisten mielestä menestys ja voisin pitkälti olla samaa mieltä siitä, että tavoitteita ei saavutettu. Aivan erityisesti sosiaalinen syrjäytyminen, kaksi henkilöä mainitsi tämän, mutta olisi mielenkiintoista kuulla teiltä kaikilta, miten teidän mielestänne työmarkkinaosapuolet voivat tähän puuttua. Te kaikki olette oletteko te valmiita vähän painostamaan tämän syrjinnän vastaisen direktiivin puolesta? Sitten tässä mainittiin jo täytäntöönpano direktiivien kohdalla. No mitä muuta te voitte työmarkkinaosapuolina tehdä, jotta varmistaa se, että hyväksytyn direktiivit todellakin täytäntöönpannaan täydessä mitassaan? Onko jotain, jota te teette kollektiivisesti, jotta tähän ongelmaan puututtaisiin. Tietenkin meidän valiokuntamme tehtävänä on myöskin hoitaa tätä asiaa, mutta olisi hyvä kuulla, onko tämä teidän mielestänne prioriteetti. Ja sitten työaikadirektiivi. Muutama teistä mainitsi alakohtaisen lähestymistavan ja komission jäsenehdokaskin puhui tästä. Onko teidän mielestänne tässä kysymys siitä, että halutaan koko sektorin kattava sopimus äh, tavallaan lähtökohtana. Äh, jotkut teistä mainitsivat tällaiset perusehdot. Ja onko teillä kaikilla sellainen olo, että tämä on se tapa, jolla päästäisiin jonkinlaiseen sopimukseen, eli otettaisiin koko sektori, eikä sitten puututtaisiin muihin sektoreihin? Kiitos, äh, Rova Figueiredo. Ja sitten Rova Kiitos, puheenjohtaja. Olen samoilla linjoilla niiden kanssa, jotka kiinnittivät huomiota Euroopan unionin strategian ja siihen, että se on liitettävä nyt julkiseen kuulemiseen ja aikaisemman komission käynnistämä kuuleminen päättyi jo 15. päivä kuluvaa kuukautta – Uusi komissio ei vielä ole astunut virkaansa, eikä näin ollen voi tähän vielä puuttua. Mutta nyt tarvittaisiin Lissabonin strategiasta jonkunlaista analyysiä. Jo kymmenen vuotta sitten puhuttiin täystyöllisyydestä. Puhuttiin myöskin köyhyyden kitkemisestä, kuten myöskin sosiaalisista kysymyksistä, kasvusta, PKT-prosenteista, ihan hyvä pitää nämä mielessä, kuten myöskin se, että 17 prosenttia Euroopan unionin väestöstä on edelleenkin köyhyysrajan alapuolella. Eli järkyttävä luku Euroopan unionin kansalaisia, siis Eurostatin mukaan edelleenkin elää köyhyysrajan alapuolella ja myöskin Nuorisotyöttömyys on kasvanut. Kymmenet tuhannet nuoret, 25 000 nuorta on työttömänä. Ja jos he ovat työssä, niin he saavat aivan liian alhaista palkkaa. Euroopan komissio tietää tämän ja, ja nyt on pakko todeta, että he eivät sitoutuneet niihin tavoitteisiin, joita lupailtiin aikanaan. Eli on nyt äärimmäisen tärkeää tehdä tilannearvio ja, ja miettiä sitä, miten tästä eteenpäin. On puhuttu myöskin siitä, että työpäivän pituutta olisi syytä pidentää, mutta ei se mitään auta. Miten aiomme ratkaista nuorisotyöttömyysongelmia? Nämä ovat keskeisiä seikkoja. Rynnen, Madame Schröter. Thank you. I think there is no translation to Danish, so... Tanskan käännöstä ei liene täällä tänään. Kiitos puheenvuoroista. It's not your oh, turn. Oh, I saw You're the last one. After that. Thank you. Eikö ne ensin rovas Rika? Ja, vielen Dank. Um, ich... Niin, kiitos. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin minua ihmetytti se, miten kohteliaasti te käsittelette komissiota kun ajatellaan, että tässä on kyse kymmenen vuoden strategiasta, niin ei se ole edes tämän paperin arvoinen, jolle se on painettu. Ja miksi te ette rohkeasti sano, että tarvitaan jotain ihan selkeää kannanottoa? Koska olemme nähneet, että komissaarit ovat sitoutuneet tähän paperiin. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, jos laatu Euroopan unionin tulevan kehityksen e, laadun, laadukkuus ei nyt ole tosiaan tässä ajan tasalla. Pyytäisin teitäkin olemaan tarkempia ja selkeämpiä, ainakin meille kertomaan, mihin suuntaan te näette Euroopan unionin tulevan strategian menevän. Ehkä tähän pitää tehdä jotain huomattavia muutoksia. Toiseksi tässä strategiassa sanotaan, että meidän pitää muuttua ympäristöystävällisemmäksi yhteiskunnaksi. Mutta osittain tekään ette sanoneet, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. No se tarkoittaa sitä tietenkin, että tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa tätä toimeenpanemaan. Ja mitä se sitten tarkoittaa näille ammattilaisille, mistä ne nyt sitten tässä sitten repäistään. ammatti, AY-liikkeen puolelta pitäisi tuoda jotain selkeämpää kantaa siitä, että kuka tällaiset koulutuskampanjat sitten käynnistää ja vie läpi? Mikä on teidän osuutenne siinä? Mitä te odotatte jäsenvaltioilta? Teidän pitää nyt ihan selkeästi olla rehellisiä siitä, mitä nyt benchmarkin tai muut, muut metodit. Eihän jäsenvaltiot ovat, ole sitoutuneet tähän, ja minua ainakin kiinnostaisi tietää, että missä määrin kansallisia hallituksia pitää velvoittaa siihen luoda jotain tiettyä ohjelmaa, jopa ehkä luvuin perusteltuna ja tietty, tietyssä määräajassa. Kiitos. Kiitos. Oli tanskalainen. Öm. Kiitos. Se, mikä kiinnitti huomiota niin kun kuuntelin tätä, niin tässä on se, että tässä on kysymys totuuden etsinnästä ja tarinoiden kertomisesta, koska monet teistä sanoivat, että täytyy uudistaa sosiaaliturvajärjestelmiä ja että se on sijoittamista tulevaisuuteen ja tämä on se yksi totuus. Ja sitten toinen versio on se, missä puhutaan siitä, mitä tehdään niiden nuorten kanssa, jotka eivät käy koulujensa loppuun ja jotka, jos heihin sijoitettaisiin, niin he voisivat sitten rahoittaa tulevaisuuden eläkejärjestelmiä. Eli vetoaisin kaikkiin sen suhteen, että oltaisiin avomielisiä eikä äh, ajateltaisi siihen tapaan, että leikkaukset julkisissa menoissa ovat välttämättömiä tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Toiseksi Mielestäni tämä keskustelu velloaa monen suuntaan ja näinhän sen monesti pitääkin olla, koska tämä strategia on niin rohkea, mutta meidän täytyy jollakin tavalla saada tähän järjestystä ja toimia konkreettisesti ja mennä hieman pidemmälle kuin sen sijaan, että puhuttaisiin vain vihreästä taloudesta. Eli meidän täytyy määritellä näitä työvälineitä, tavoitteita, taloudellisia mm, voimavaroja, joita meillä on, koska muutoin me päädytään vain, päädymme vain sellaiseen sanahelinään, joka ei vie meitä mihinkään. Eli millä osa-alueilla me voimme sitten kilpailla Kiinan ja Intian kanssa, koska he ovat, nämä maat ovat myöskin nyt lähtemässä näihin tietotehtäviin tänä päivänä. Eli millä osa-alueilla me voimme sitten luoda työpaikkoja. Eli pyytäisin teiltä ajatuksia näihin työvälineisiin liittyen Espanja puheenjohtajamana puhui vahvemmasta taloudellisesta hallinnosta. No tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta mitä sillä tarkoitetaan? Ja sitten, miten me saamme enemmän sitovia tällaisia mittatikkuja, eli mitä eurooppalaisella tasolla me voisimme tämän suhteen tehdä, ja myöskin meidän tulisi vihreä talous sisällöllisesti määritellä. Kiitos. Nyt äh, tämä ensimmäinen äh, osuus äh, saadaan päätökseen aika myönteishenkisesti. Oli, se oli hyvä asia, että parlamentti toi esiin huolestuneisuutensa. Huono kantaa siinä, että meillä ole kuin neljä minuuttia aikaa vastauksiin. Nyt toivoisinkin, että te sitten olennaiseen, jotta voisimme hyvin käyttää nuo neljä minuuttia, jotka meillä on käytössä. Ehdotankin, että lähdemme nyt eh, herra Ronestista eh, liikkeelle ja olkaa hyvä, ainakin täten puheenvuoron teille. Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen huomioni menee Rova Lambertille – kasvu, joka ei johda työllisyyteen. No tämä ehkä on näin ja se on haaste, johon täytyy vastata, mutta samaan aikaan voin myöskin vakuuttaa teille, että ilman taloudellista kasvua me emme saa työllisyyden kasvua aikaan. Jos me emme saa aikaan kasvua Euroopassa, kun edessämme on ikääntyvä väestö, ja samaan aikaan kasvu on nopeaa Aasiassa, Lähi-idässä, Afrikassa toivon mukaan ja Amerikoissa, niin me jäämme jälkeen, emmekä me tuolloin sitten onnistu houkuttelemaan investointeja, yritykset siirtyvät muualle ja tämä on se todellinen haaste, joka meillä on edessä ja johon täytyy pureutua. Yksi tapa, jolla me voimme puuttua tähän ongelmaan on investoiminen taitoihin ja tämän sanoinkin puheenvuorossani, eli enemmän investointeja tähän tarvitaan. Tätä ei tulisi pitää kulueränä. Ja olen myöskin sanonut, että meidän täytyisi taistella koulun kesken jättämistä vastaan. Tämä on täysin välttämätöntä on niin, että ihmiset poistuvat työmarkkinoilta sen takia, että he jäävät eläkkeelle. Tämä on luonnonlaki. Mutta kun ihmiset lähtevät työmarkkinoilta tai eivät tule työmarkkinoille sen takia, että heillä ei ole riittävää pätevyyttä, niin tämä on sellainen asia, jolle me voimme tehdä jotakin. Ja tietenkin 2020 strategia on menestyksekäs ainoastaan, jos jäsenvaltiot ryhtyvät toteuttamaan sitä. No, minä en ryhdy antamaan suosituksia sen suhteen, miten tämä tulisi tehdä. Tämä avoin koordinaatiomenetelmä mm. oli paras mahdollinen, joka saatiin Lissabonin kohdalla aikaiseksi. Voitteko te sitten vakuuttaa neuvoston siitä, että tarvitaan sitovampia valiovertailuja, niin no en tiedä. Mutta yksi asia on kuitenkin varmaa. Jos jäsenvaltiot eivät reagoi, eivätkä saa näille asioille jatkoa, niin silloin ei tapahdu mitään. Eli tietenkin meidän täytyy tukeutua jäsenvaltioihin näissä asioissa, koska tämä asia on jäsenvaltioiden vastuulla. Ja jos puhutaan koulutuksesta, niin usein liittohallitukset ovat esimerkiksi Lenderissä ovat vastuussa ja tällöin tilanne monimutkaistuu. Sitten vielä yksi kommentti liittyen Roa Liinin puheenvuoron, eli olemmeko me inkluusion takana ja miten me aiomme sen toteuttaa. No, meidän sopimusluonnoksemme, jota, joka nyt on jäsentemme hyväksyttävänä, niin sieltä löytyy koko joukko kohtia, joissa me sitoudumme yhteiskunnalliseen mukaan ottamiseen, eli inklusioon koska tietenkään me emme voi pakottaa yrityksiä ja ihmisiä tähän, mutta me voimme lisätä tietoisuutta. Meillä on toimintaan perustuvat toimintapuitteet. Me olemme keskustelleet, kannustaneet kansallisen ja yritystason neuvotteluun, eli me teemme kaikkemme, jotta ongelma saadaan ratkaistua mutta tässä täytyy olla kysymys yhteistyöstä hallitusten, yritysten ja ammattiliittojen välillä, koska me emme voi pakottaa ketään. Kannustimien täytyy tulla yrityksiltä ja ammattiliitoilta, mutta myöskin hallituksilta. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Äh, Kiitos ja sitten herra Benassi. Allora, per cercare di stare nei minuti. No jos on pakko puhua neljä minuuttia, niin sitten puhun kyllä Italiaa. No voi, että ehkä se olkaa hyvä keksintö, koska parikymmentä sekuntia meni jo. No niin, kysymyksiä esitettiin valtaisa määrä. Enkä pysty järjestyksessä niihin nyt vastaamaan. Pyrin keskittymään kaikkein tärkeimpään ja olennaisimpaan. On selvä, että PK-yritysten kannalta keskeisimmät seikat ovat juuri niitä, joita puheenjohtaja esitteli – Toisin sanoen uusi hallintojärjestelmä, hallinnointipolitiikka on e, edellytys sille, että ylipäätään pääsemme eteenpäin. Meillä on viimeisen kahden vuoden ajalta lukuja, jotka kuitenkin ovat joillakin alueilla varsin hämmästyttäviä nimenomaan kasvun suhteen. Eli näyttäisi siltä, että kasvu on ollut paikallista – ne ovat nimenomaan niitä alueita, joissa sosiaalista vuoropuhelua on harjoitettu ja jollakin tavoin, jos nyt voisi sanoa, että kerrankin subsidiariteettiperiaatetta käytettiin sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta sen sijaan taas näyttäisi, että isompi yksikkö, alue pääsisi puusta pitkään. Kuitenkin meilläpä ainakin pk-yritykset edustavat noin 90 prosenttia yritystoiminnasta, joten tämä on hyvä esimerkki. No yleisesti ottaen siis voidaan todeta, että kasvua on mahdollista saada aikaiseksi, mutta toisaalta taas Euroopan komission käynnistävät toimet juuri ennen kriisiä tietysti olivat tärkeitä, mutta toisaalta niiden toimivuus ei kuitenkaan ollutkaan taattu kaikilla tasoilla. Nämä kaksi seikkaa luonnollisesti liittyvät eh, yhteen. Siksi ei riitä, että ainoastaan yhtä sektoria edistetään. Toisin sanoen meidän on annettava lisäputkoa yrityksille, joilla on muutoinkin kasvun mahdollisuuksia. Tämä koskee myöskin työllisyyttä. Jos kasvaa, niin se kasvattaa myöskin työllisyyttä. Sitten kolmas seikka yhteisön politiikkojen parempi soveltaminen nimenomaan alueellisella tasolla. Edelleenkin viittaa tässä Euroopan komissio. Vaikutusanalyysin laatiminen on äärimmäisen tärkeää. Siitä on useaan otteeseen ollut puhetta ja, ja jo Barnierin aikoina asiaa painotettiin. Ne ratkaisut olivat keskeisiä, koska se edellyttää ennaltaehkäisevää toimintaa ja, ja suunnittelua. Eli ei riitä, että jälkeenpäin mietiskelee ja pohditaan sitä, mitä tuli tehtyä. Ei, meidän on pohdittava asiaa jo etukäteen. Pienet yritykset usein nimenomaan ovat niitä yrityksiä, jotka luovat kasvua. Ne ovat innovatiivisia ja, ja luovia Voidaan ottaa esimerkkejä esimerkiksi tilanteessa, jossa vuonna 2007 tietyt maksut olivat myöhässä tai niitä ei tehokkaasti käytetty, kustan, varoja ei käytetty jär, järkiperoisesti, niin miten sitten kahden ja puolen vuoden päästä enää asiaa lähdetään analysoimaan? Eihän se johda mihinkään. Eli on pureuduttava kysymyksiä jo etukäteen. Entä sitten kaupallisten ja sosiaalisten kysymysten yhteenlinkittäminen? Mm. Rova Schröter viittasi tähän. Me olemme itse asiassa tuoneet varsin selkeästi esiin sen, että me ole täysin tyytyväisiä 2020-hankkeeseen. Sitä paitsi Intia ja Kiinan esimerkki olisi hyvä ottaa esiin, mutta ei nyt ole siihen aikaa. Meidän on mietittävä asiaa kymmenen vuoden tähtäimellä ja, ja mietittävä asiaa pitkään, jotta voisimme antaa vakavahenkisen vastauksen. Ei riitä, että joulun aikana asia nopeasti vaan vähän pähkäillä, ei vaan se vie pidemmän ajan ja sen pohjalta mahdollista antaa syvällisempi vastaus. No niin. Ralf Resch. No, tänä iltana, tänä iltana pystytte noudattamaan puheaikaa. Sitten Ralf Resch. Kiitos. Minäkin voisin puhua saksaa, mutta se, meni, se kestäisi vielä pidempään kuin englannin puhuminen, kun Andre Akaan ei oikein noudattanut italiaksi tätä puheaikaa. Kiitos tuestanne julkisille palveluille. Oli mielenkiintoista kuulla, kuinka tärkeätä, tärkeänä tekin pidätte tätä alaa ja kriisitilanteessa tosiaan julkiset palvelut voivat osoittaa paremmuutensa. Nyt uutena koitan tosiaan mahdollisimman moneen kysymykseen vastata. Ensinnäkin tämä lähestymistapa. Pitäisikö tämä heittää nyt roskikseen tämä strategiapaperi vai ei? Niin kuin Andrea sanoi, on lähes mahdotonta koota kaikkia seitsemän eh, tai kymmenen vuoden eh, eh, näkymiä seitsemän viikon aikana. Ja niinpä meidänkin vastauksemme ovat vielä tässä vaiheessa alustavia. Ei konkretiaa komissiossakaan vielä pystytty tuottamaan. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, että ainakin CEPn puolesta – me teemme tämmöisen pitkän aikavälin näkymän, joka ottaa mukaan, johon, joka perustuu osallistuvampaan keskusteluun ja, ja jopa vie eteenpäin sitten 2030 tätä asiaa. Kun ajatellaan keinoja ja välineitä, niin silloin on tietenkin katsottava tätä mittattavuutta ja se puuttuu tästä komission paperista. Jos siellä olisi jotain, niin minun ainakaan minun täysistunton yleiskokouksessa, niin ainakaan tällaista ei hyväksyttäisi. Markkinoiden tarpeet ja koulutuksen, tuo, tuo, koulutus pitää jollain tavalla saada kohdennetuksi tai kohtaamaan. Meidän pitää löytää työpaikkoja myös vähemmän pätevöityneille ihmisille ja sitten pitää löytää sitten koulutusta näille huippuosaajille. Ja, ja tätähän julkiset palvelut ja koko koulutusjärjestelmä pyrkivät varmistamaan. Työaikadirektiivin osalta olisi hyvä löytää jonkun näköinen neuvottelujen taso, mutta tällä hetkellä en pysty kertomaan, millä tasolla neuvotteluja käytäisiin, mutta varmasti vaihtoehtoisia lähestymistapoja löytyy, jos tätä sektorien välistä ratkaisua ei pystytä löytämään. Puheenjohtaja kysyi, kysyi puitedirektiivistä. Tämä on meillekin hyvin tärkeä kysymys. En usko, että mennään direktiivistä keskustelemme tässä yhteydessä, vaan nyt puhutaan artiklasta 14 perustamissopimuksessa ja nyt sitten tämä ryhmä julkisten palveluiden alalla, joka viime viikolla Strasbourgissa kokoontui, ja me tutkimme tätä kysymystä tässä äh, sekä komiteassa tai sekä ryhmässä, joiden äh, jäseniä osa on täällä nytkin paikalla. Ja heille annetaan empiirinen kuva tämän päivän julkisista palveluista. Tämä tarkoitus tehdä maaliskuun äh, loppuun mennessä. Ja sen jälkeen poliittista keskustelua on käytävä siitä, mikä on julkisten palveluiden tulevaisuus juridisesti keskustella. Se ei vielä varmasti tarjota näitä rat- tarjoa ratkaisuja. Ja korkeatasoinen julkinen palvelu, se pitäisi olla sellainen, äh, jossa on tiettyä varmuutta, oikeusvarmuutta siitä, jota me tarjoamme, ja sitten toisaalta tämä rahoituksellinen varmuus rahoituksen varmuus ja sitä varten tarvitaan kestävää rahoitusta kestäville julkisille palveluille. Kiitos. Merci beaucoup, euh, John Monks. Ja John Monks vielä. Yes, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulle esitettiin kysymyksiä ja kommentoin niitä nopeasti tässä viitattiin aivan erityisesti työaikaan. Haluaisin sanoa, että ei kannata vielä nyt innostua sen suhteen, että työmarkkinaosapuolet ratkaisisivat tämän ongelman. Tämä asia on ollut parlamentinkin käsittelyssä useaan otteeseen, se on ollut ministerineuvostossa, se on ollut siellä jumissakin jonkin aikaa. On taipumusta komissiossa sanoa, että no työmarkkinaosapuolet voivat hoitaa tämän, mutta minä en nyt tässä ilmoittaudu vapaaehtoiseksi ainakaan tänään, koska minun mielestäni tämän saavuttaminen ja hoitaminen tulee olemaan hankalaa ja aivan erityisesti pidän mielessä tiettyjen maiden sinnikkyydestä pitää kiinni tällaisista erivapauksista. Yksi maa tässä nyt tulee päällimmäisenä mieleen. Sitten mitä tulee komennettuihin työntekijöihin, niin tässäkin on eriäväisyyksiä nähtävissä työmarkkinaosapuolten välillä. Business Europe sanoo, että Euroopan tasolla se on ihan ok. Mutta tässä, tähän saattaa liittyä Euroopan lainsäädäntöön liittyviä ongelmia. Eli meillä ei vielä ole mitään yhteisymmärrystä tästä löytynyt. Ja muutkin kollegat myöskin työnantajaryhmistä ovat tästä puhuneet. Mm, olisi ehkä parasta olla realistinen ja komission ja parlamentin täytyy olla realistisia tämän 2020-strategian. Tuleeko tulevina vuosina huomattavia toimielimellisiä muutoksia? No eihän koskaan tiedä, mitä kriisi saa aikaiseksi kriisit usein ovat muutoksen moottoreita, mutta tällä haavaa tämä ei ainoastaan, ainakaan ole vielä nähtävissä. Eli kun keksitään uusia tapoja pakottaa ihmiset työskentelemään eri tavalla päämäärään pääsemiseksi, niin tällä ei välttämättä päästä puusta, puusta pitkään. Minun mielestäni meidän tulisi käyttää tämänhetkisiä välineitä. No en ole kovin innostunut tästä avoimesta koordinointimenettelystä ja kysyin Trisheltä, että haluaisitteko te hoitaa talouspolitiikkaa avoimen koordinaation menetelmän kautta. Ja hän sanoi, että no en totta todellakaan. No en minä haluaisi, että sitä sovelletaan sitten sosiaalipolitiikkaan, mutta näin nyt on vaan päässyt käymään. Eli minun mielestäni meidän täytyy olla realistisia. Minä olen ajatellut siihen malliin, että mistä tässä 2020 strategiassa on kysymys? Mikä siinä on innovoivaa? Mitä sen on määrä saavuttaa? Lissabonin oli määrä keskittyä muutamaan päämäärään ja sitten päädyttiin sataan päämäärään. Eli tähän päästiin sen takia, että jokainen komission osasto halusi omat kohtansa sinne mukaan, mutta sitten loppujen lopuksi ei ollut enää rahaa toteuttaa niitä. Eli en nyt ehkä ole epäkohtelias, mutta ehkä olen hieman kyyninen tämän asian suhteen. tulisi saada tietää, mitä ihmiset tällä strategialla haluavat tehdä. Tämä on mielestäni tärkeää. Me haluaisimme saada jonkinlaisen kuvan tulevaisuuden Euroopasta. Meneekö se vihreän kehityksen suuntaan, meneekö se teollisuuspolitiikan suuntaan, otetaanko siinä sosiaalisesti asiat paremmin huomioon. Eli mihin me tähtäämme? Ja tästä varmaankin on aika paljon yhteisymmärrystä ja jos me sitten koetamme kompuroida näitä päämääriä kohti niillä välineillä, joita meillä on, niin se on ehkä se parasta, mihin tässä nyt voidaan ryhtyä. Suur kiitokset teille neljälle. Tämähän on vasta prosessin alku. Ja, ja, ja tätä jatketaan ainakin vuoden puoliväliin asti. Nyt siirrymme toiseen osaan keskustelua ja annan rouva Sean Jonesille nyt puheenvuoron kahdeksaksi eh, minuutiksi. Pitämme yllä samoja sääntöjä kuin aikaisemminkin. Olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. On Mä olen hyvin iloinen saadessani osallistua tähän keskusteluun. Nimeni on John Jones. Olen politiikkakoordinaattori EAPMstä eh, eh, köyhyysverkostosta ja puhun siis Social Platformin nimissä. Mikä on Social Platform? Me olemme suurin kansalaisjärjestö, yhteistyöelin, jossa on jäsenenä 42 kansalaisverkostoa. Eli tällaiset, jotka pyrkivät torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Ja pyrimme saamaan aikaan dialogia ja katsomaan, mitä vuoden 2020 2020-strategia näyttää. Koska minulla on vain kahdeksan minuuttia aikaa, niin tähän saakka sanottua voimme tukea suurinta osaa siitä, varsinkin mitä EAY-kollegamme sanoi. Ja me myös olemme ottaneet esille kysymyksen siitä, mikä tämä strategia 2020 on, miksi sitä pitää niin kiireellä tehdä ja miksi ei olla kunnianhimoisempia tavoitteissa sen suhteen. Ja tavoitteiden pitäisi olla se, että sosiaalinen koheesio, sosiaalinen osallistuvuus ja köyhyyden torjuminen ihan keskiöön ja päätavoitteeksi. Tämä konsultaatio, jota olemme käyneet jäseniemme, keskuste- jäseniemme kanssa keskustellessa, että tämä on askel taaksepäin. Tämä on heikko paperi, huonosti kirjoitettu, ja se palaa nyt niihin lupauksiin, jotka on Brysselin suuntaviivoissa tullut esille ja meidän johtopäätöksemme on, että tämä vain kasvattaa köyhyysongelmaa ja epätasa-arvoa Euroopassa. Ja me, e, e, tämä konsultaatio on ollut täysin, täysin hyödytön, se ei ollut lainkaan riittävä, vaikka me pyrimme aktiivisesti olemaan mukana ja silti tuntuu siltä, että tämä konsultaatio vastaukset, niitä ei edes katsottu vakavissaan ennen kuin tämä paperi laadittiin. Tämä on täysin epädemokraattinen, ei avoin lainkaan ja eihän tämä voi tätä kautta päättää meidän seuraavista kymmenestä vuodesta. Miksi täällä ei ole mitään arviota siitä, mitä työllisyys- ja kasvustrategia sai aikaiseksi? Ja kysymysmerkki siitä, onko työpaikkojen lisääntyminen tuonut jotain kasvua. Me katsomme ainakin, että sosiaalinen epätasarvo on lisääntynyt. Ja työllisyys ja kasvu, eh, tai siis työ, kasvu ei automaattisesti johda työpaikkojen kasvuun, mutta eh, työpaikkojen eh, puuttuminen johtaa automaattisesti köyhyyteen. Ja komissiossa itse asiassa on olemassa semmoinen tutkimus, jossa on kasvun vaikutukset työllisyyteen. Mitään automaattista linkkiä ei ole nähty olevan, että työpaikat olisivat niitä olisi enemmän tai ne olisivat parempia ja että ne torju, torjuisivat tai estäisivät köyhyyttä, mutta tästä ei näytetä mitään opitun. Ja tämä on aika instrumentaalinen lähestymistapa, eli sosiaalinen kohesio, koulutus, ympäristö, niitä pidetään vain välineinä, teollisuuden tai talouden kasvattamiseksi, eikä sosiaalisen kohesion kasvattamiseksi. Ja tämä horisontaalinen lauseke, joka nyt on ollut Lissabonin sopimuksessa, joka selkeästi määrittää, että sosiaalinen kohesio on yksi tavoitteista, ja, ja tämä uusi strategia ei näytä sitä ottavan huomioon. Me huolestumme, huolestumme siitä, että työllisyyttä on liikaa korostettu yhtenä ratkaisuna. Ei sen takia, että työllisyys ei olisi tärkeä. Se on toki tärkeä, mutta sen pitää olla myös laadukasta, kun on kuitenkin niin paljon köyhiä ihmisiä ja niitä, joilla ei ole mahdollisuutta saada työpaikkaa. Mutta tämä ei ole ainut prosessi tai lähestymistapa, jolla sosiaalista kohesiota koitetaan saada aikaan. Miten lapset, miten sitten syrjintä, miten ikääntyvät, miten hyvinvointi, miten vauraus ja niin edelleen, maahanmuutto, maastamuutto. Ei, ei se riitä. Nimittäin tämä on hyvin rajoittunut lähestymistapa, eikä sillä saada riittävästi tuloksia. Ja me sanomme myös, missä on tämä hallintotapa. Täällä on puhuttu paljon kauniita sanoja, sanahelinää, mutta ei mitään konkreettista ehdotusta siitä, miten, mitä toimijoita otetaan mukaan kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tietenkin parlamentti pitää olla mukana tässä, muuten tämä on pelkkää korulausetta. Ja kansalaisyhteiskunta puuttuu täältä, kansalaisjärjestöt puuttuvat, ja ne, jotka ovat köyhiä, eivät ikään kuin kuulu tähän mukaan. Meidän ehdotuksemme ovat sitten, meillä on neljä tai viisi asiaa, jotka haluaisimme tuoda eteen esille Tämä strategia pitäisi olla kunnianhimoisempi, sen pitäisi katsoa kestävää, sosiaalisesti kestävää strategiaa. Me olemme kuulleet kauniita sanoja, mutta mitään konkreettia ei tässä ole. Toiseksi meidän täytyy mennä pidemmälle kuin työpaikkojen luominen ei pelkästään työllisyys ole ratkaisu. Meillä meidän täytyy katsoa tätä koko strategiaa siitä, miten parannetaan sosiaalista kohesiota, miten vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Ja tällä pyritään, tai pitäisi pyrkiä vahvistamaan sosiaaliturvajärjestelmiä ja, ja tarjota palveluita, tarjota minimitulotukea ja komission suositukset, jotka on vahvistettu, sovittu jo neuvostossakin, joilla, nämä, joilla vähimmäistulo mahdollisuus kunnon työpaikkoihin ja kunnon palveluihin. Miksi, näitä pilareita ei tässä strategiassa tule esille ollenkaan yhtenä tapana sosiaalisen kohesion parantamisessa? Ja me myöskin sanomme, että kun puhutaan työpaikoista, pitää olla laadukkaita työpaikkoja ja pitää edistää tämmöistä e-, eurooppalaista työllisyysstrategiaa, joka auttaa laadukkaiden työpaikkojen luomisessa. Ja sitten meidän pitää mennä kauem, pidemmälle, kun katsoa nähdä ihmiset vain kuluttajina. Ei pelkästään kuluttajina, vaan he ovat osa markkinoita. Ja tässä tuntuu siltä, että talous ajaa kaikkia ja, ja ei kysymys kuulu siitä, miten kaikki, kaikki saataisiin vauraammaksi, vaan siitä, miten olisi oikeudenmukaisempi, oikeudenmukaisempi kohtelu kaikille tarjolla. Ja tästä hieman pidemmälle vielä näistä ehdotuksista. Tässä puhutaan nimittäin, kun puhutaan talouden strategiassa, jossa on ihmiset etusijalla. Meidän pitää olla kuitenkin kunnianhimoisempia ja katsoa, että talous on, eh, on, on, on väline, joka vastaa haasteisiin nimittäin köyhyyden haaste, ilmastonmuutos, epätasa-arvoisuuden lisääntyminen maailmalla, eh, maailmankin tasolla ja ihmisoikeuksien riekkominen. Meillä on olemassa perusoikeuskirja, ja, ja, ja muut, ö, ö, muut kansainväliset välineet, jotka tästä puuttuvat. Meillä on ollut tämmöinen kevään allianssi AY-liikkeen kanssa, ja meillä on viisi tavoitetta sen puitteissa, nimittäin pitää säilyttää ekosysteemit, pitää saada osallistavat yhteiskunnat, saada vihreitä ja, ja laadukkaita työpaikkoja, maailmanlaajuista vastuuta ja demokratian lisäämistä. Miksi me emme pysty näistä keskustelemaan ajan kanssa? Sitten kysymys siitä, että pitää katsoa pidemmälle kuin pelkät työpaikat. Nimittäin tässä me emme sano, sano, että työpaikat olisivat tärkeitä, mutta se ei ole ainut ratkaisu asiaan. Me tarvitsemme uutta strategista eh, prioriteettien asetelta. Tämä strategia ei ole tarpeen. Tarkoituksena on vähentää eh, epätasa-arvo ja köyhyys, mutta me tarvitsemme myös tämmöistä jonkunnäköistä koordinointia eh, yhtenä pilarina joka auttaa sitä, että saadaan osallistumaan enemmän toimijoita ja, ja, ja nämä tavoitteet saadaan tällä tavalla täytäntöönpantua. Me tarvitsemme nyt parempia sosiaalisia oikeuksia. Eurobarometrin mukaan 64 prosenttia eurooppalaisista haluaa e-, enemmän oikeuksia. Nimittäin Eh, vähimmäistulosta. Direktiivi, jokaisella pitäisi olla vähimmäistulotaso. Meidän pitää vahvistaa myös tätä yleispalveluiden juridisia ja, ja, ja taloudellisia edellytyksiä. Ja me tarvitsemme lisää osallistuvuutta. Kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen pitää päästä mukaan osallistumaan tähän keskusteluun. Ja parlamentti toivottavasti pystyy tarjoamaan tällaisen foorumin, jossa kannustetaan kansalaisyhteiskunnan kanssa dialogia, jotka pystyvät tarjoamaan ratkaisuja. Euh, cette présentation. Äh, äh, en äh, nyt kehota kaikkia käyttämään puheenvuoroa, mutta jos joku haluaa puhua, niin sopii varsin hyvin. Monsieur Clark, puis Madame Lynn. Herra Clark ja Ruolin. Lynn. Uh, thank you, Madam President. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin puuttua tähän vähimmäispalkkakysymykseen mahdolliseen EU-direktiiviin. Kuulin, mitä puhuja sanoi. Ja minun mielestäni tämä vähimmäispalkka ei ole mikään ihmelääke, mutta se on kuitenkin tapa vähentää köyhyyttä jossakin määrin ja joissakin maissa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa vähimmäispalkka on olemassa. Mutta miten se sitten sopii yhteen tuomioistuimen kahden vuoden takaisen tuomion kanssa, jossa tuomioistuin kumosi neljän maan vähimmäispalkkapäätöksen ja jossa pidettiin kiinni tapauksesta, jossa työntekijät näissä neljässä maissa saivat oikeuden työskennellä vähimmäisellä, vähimmäisellä palkalla kuin vähimmäispalkalla. Eli voisiko puhuja kommentoida tätä, miten tämä sopii yhteen tämän tuomioistuimen päätöksen kanssa? Kiitos sitä Linne, seuraavana arvassa Kiitos. Kiitokset tästä erinomaisesta esityksestä. No, tämä heijasteli meidän monien tuntemuksia ja tästä syystä esitin edellisellekin paneelille kysymyksen siitä, että 2020 strategia ei puutu syrjäytymiseen, syrjintään, ihmisoikeuksiin ja moniin muihin asioihin, joista parlamentti on kiinnostunut ja kansalaisjärjestöt ovat kiinnostuneita. Eikä siinä puututtu siihenkään, miten kansalaisyhteiskunta on mukana tässä koko strategiassa. Olette oikeassa sen suhteen, että tässä on enemmänkin kysymys siitä, että jotakin oli keksittävä. Ja sitten keksittiin 2020-strategia-asiakirja, mutta missä se liha on luiden ympärillä? Mitä sillä yritetään saavuttaa? Ja tämä on tärkeää. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on enemmän aikaa osallistua tähän. Ja ihmisiltä olen saanut sellaisen kuvan, että ei ollut riittävästi aikaa kuulostella sitä, mitä tällä haluttiin oikeastaan saavuttaa. Ja jos me haluamme tehdä tästä 2020-ohjelmasta todellisuutta, niin sitten siinä täytyy onnistua sen suunnittelussa. Lissabonin strategia oli hieman parempi, mutta ei silläkään juuri mitään saavutettu. Pahoin pelkään, että sama toistuu, eli päästään prosessin loppuun ja sitten todetaan, että mitä olivat ne konkreettiset asiat, joita, joita saavutettiin 2020 strategiasta. No vielä ei olla tässä vaiheessa ja toivon, että komissio harkitsee tätä uudelleen ja antaa parlamentille ja muille osapuolille paljon enemmän aikaa, jotta saadaan jotakin konkretiaa aikaiseksi. Kiitos, ähm, Kiitos on, tämä oli tärkeä esitys, selkeä, on käynyt selkeäksi, että strategiassa, strategiasta puuttuu tämä ala. Ei pelkästään sieltä, vaan myös monilta poliittisilta aloilta, myös Lissabonin strategian pohjalta, koska tänään on käynyt ilmi myös se, että tämä sosiaalinen osallistujuus on yksi päätehtävistä seuraaville vuosille. Tänään esimerkiksi työryhmässä tuli esille, että vammais, vammaiset eivät ole mukana työllisyystilastoissa ollenkaan, koska heillä on ihan, he ovat ihan eri tilastoissa. Ja jotkut sanovat, että no ei ne muutenkaan voi tehdä työtä ja, ja, ja niinpä he eivät ole mukana ollenkaan tilastoissa, ikään kuin he eivät olisi mukana työmarkkinoilla – ja, ja ei ole tutkittu edes, miten heidät voitaisiin ottaa mukaan. Ja senpä takia tässä ollaan mennyt ihan vikaan. Ja on sellaisia ihmisryhmiä, jotka eivät ole mukana luvuissakaan ollenkaan. Ja senpä takia on hyvin tärkeää, että <clears throat> sosiaalinen platform tuo asia eteenpäin ja esille. Tässä esityksessä puhutaan, puhuttiin siitä, että äh, äh, halutaan parantaa näitä äh, tärkeimpiä, tärkeimpiä tavoitteita, mutta mitkä ovat teidän konkreettiset ehdotuksenne sen suhteen? Sitten täällä puhutaan myös siitä, että tarvitaan uusia suuntaviivoja tämmöisen aktiivisen osallistujuuden parantamiseksi. No sitten siitäkin kysyisin, mitä ajallisia ehdotuksia teillä olisi, nimittäin suuntaviivathan on usein vasta lähtökohta työlle. Ja kolmas kysymykseni liittyy siihen, että mitä tämmöisiä konkreettisia benchmark-vertauksia, vertailuesimerkkejä on Euroopan strategialle, josta osa on tämä sosiaalinen osallistujuus. Herman. Ja sitten Rosa. Niin, kiitos tämä, tässä kävi selväksi se, että me puhumme nyt hieman eri kieltä. Ehkä se johtuu siihen, että Lissabonin ensimmäinen strategia, joka sitten uudistettiin, oli liian vaikea, koska se oli aivan liian kunnianhimoinen. Halusimme mitata itsemme amerikkalaisia vastaan, ja niin sitten palattiin juurille ja katsotaan sitten, että miten realistisesti voitaisiin asiaan lähestyä, ja senpä takia tämä henki tietenkin sitten jäi puuttumaan jonka voin ymmärtää, mutta tästä ei voida johtaa sitä, että, että me edelleenkin käytämme tällaista samanlaista kieltä, joka on vähän tämmöistä jään taakse jäävää. Nyt sitten tämä konsultointiprosessi. Olen kuullut hyvin usein myös komissiolta, että he, komissiolle ei näitä tietoja ole mennyt. Ehkä pitäisi tosiaan katsoa, mitä, mitkä teidän ehdotukset eivät ole tulleet esille, ja, ja tämä varmasti koskee muitakin, jotta kansalaisyhteiskun, kansalaiset saavat tuntuman siitä, että jotkut tulokset ovat kompromisseja ja jotkut ehdotukset jäävät kokonaan huomiotta. Sitten kansalaisyhteiskunta. Nyt tarvittaisiin aloitteen tekemiseen lähes miljoona ihmistä ennen kuin saadaan se läpi Euroopan tasolla. Ja tarvitaan tietenkin joitakin lukuja jäsenvaltioista. Jos me miljoonalle olemme luvanneet asiaa ja sanotaan, että niin, että ihan kiva ottaa teidät mukaan tähän yhteiskuntaan, mutta sitten kun tulee konkreettisista esimerkkeistä kyse, niin sitten ei olekaan mitään tarjottavaa. Nämä viisi tavoitetta, <clears throat> nimittäin maailmanlaajuinen globaali vastuu, tämä on tämä vastuullistamisen kulttuuri kulttuuri. Siihen osallistuvat yritykset ja AY-liike. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että me eh, luomme itse oman eurooppalaisen yhteiskuntamme, ja jos tämä ei riitä, niin luotenkin, luoten, luonnollisestikaan ihmiset eivät luota poliitikkoihin ja, ja siihen, että saavat äänensä eteille ja, ja, ja haluavat kokonaan pestä kätensä politiikasta. Ja se olisi aika lailla kohtalokasta. Ja herra Rosa. Uh, thank you very much. Kiitos hyvin lyhyesti. Ensimmäiseksi kiitokset erinomaisesta esitelmästä tältä järjestöltä. Meillä on nyt 20 vuoden kokemus siitä, että keskustelemme ja testaamme eh, erilaisista mekanismeista eurooppalaisella tasolla, joilla taistellaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja sosiaalista mukaanottoa sen puolesta ja on suuri pettymys todeta, että komission lähestymistapa on edelleen se sama vanha lähestymistapa. Näyttäisi siltä, että komissio ei riittävässä määrin ote, ota huomioon näitä uusia kriteerejä, joita perussopimuksista löytyy eikä myöskään sitä, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan. Sieltähän löytyy horisontaalisia lausekkeita, jossa nimenomaan meitä vaaditaan puuttumaan poliitikkojen yhteiskunnallisiinkin ulottuvuuksiin. Eli ei ole mitään todistusaineistoa, joka viittaisi siihen suuntaan, että komissio on tämän ottanut huomioon. Sitten mitä tulee avoimeen koordinaatiomenetelmään, monet varmaan olet, ovat kuulleet minun jo sanovan aikaisemminkin, että suuri ongelma tässä avoimessa menetelmässä on se, että se ei ole avoin, koska ei ole minkäänlaista julkista keskustelua siitä, mitä ehdotetaan ja mitä jäsenvaltioissa tehdään. Jäsenvaltiot ovat onnistuneet estämään komissiota hakemasta julkisuutta siihen, että pää, näitä tavoitteita ei ole saavutettu. Avoimen koordinaatiomenetelmän äh, koko tarkoitus oli se, että olisi jonkinlaista painostusta, mutta tämän hetkessä järjestelmässä tällaista painostusta ei ole. Eli avoimen koordinaatiomenetelmän menetelmän muutoksessa tärkeintä olisi se, että se avattaisiin julkiselle tarkastelulle. Eli kansalliset parlamentit voisivat keskustella siitä, missä määrin hallitukset ja jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet näiden itse asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa. Robert Johnson, meillä on nyt äh, neljä minuuttia aikaa. Voitte vetää hatusta viisi kysymystä, joihin vastaatte. Kiitos näistä kysymyksistä, joihin lyhyesti vastaan. Hieman taustaa siitä, kun puhumme, me puhuimme siis vähimmäistulotasosta, emme vähimmäispalkasta. Meidän vaatimuksemme koskee siis vähimmäistulotasoa, sosiaalitukea Eh, joka on vuoden 1992 suosituksessa, joka on neuvostossa mennyt läpi ja nyt komissio sen vahvistanut ja neuvostokin sen uudestaan vahvistanut 2008 joulukuussa. Eli oikeus vähimmäistuloon tai tulotasoon. Jokaisella on oltava eh, mahdollisuudet eh, selvitä peruselämän kuluista. Ja nyt sitten mille voidaan elämä perustaa. Jos puhutaan työllisyydestä ja koulutuksesta, niin mitä järkeä siinä on, jos ihmiset eivät tule toimeen? Ja meillä on myös oikeusperusta tämän läpi saamiseksi. Nyt jäsenvaltioiden pitäisi toimia. Sitten kysymykset, jotka liittyvät siihen, kuinka paljon parantamisen varaa tässä vielä on. Itse asiassa paljonkin, jotta tavoitteisiin päästään – ja me jopa nyt haluaisimme eksplisiittisiä tavoitteita, näitä pilareita, joissa tulevat esille nämä perushaasteet, köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen ja epätasa-arvo. Nimittäin se on yksi haasteista, josta ei puhuta, koska se on syntynyt myös tämän kriisin tuloksena ja, ja, ja se vaikeuttaa sosiaalisen kohesion aikaansaamista ja me pystymme, pyrimme tätä, ää, tätä kuilua kutomaan, kuromaan umpeen. Ja se on yksi suuri haaste. Nimittäin neuvostossa tämä epätasa-arvo otettiin myös esille. Sen pitää olla yksi perustavoitteistamme. Aktiivinen osallistaminen inkluusio. Meillä on suuntaviivoja näissä eh, integroidussa suuntaviivoissa, mutta nyt tällä hetkellä keskustellaan siitä, että suuntaviivoja muutettaisiin. Aikataulun puolesta kiire on, mutta pitää kuitenkin saada tavoitteet eh, paikalleen ja sitten katsoa, miten täytäntöön pannaan. Eikä saa unohtaa myöskään sitä, että tämä sosiaalinen avoin koordinaatiomenetelmä auttaa tässä. Ja nyt sitten pyritään jollain tavalla näitä prosesseja täytäntöönpanemaan ja toimeenpanemaan. Ja meillä on jäsenvaltioista kertomuksia ja raportteja siitä, miten jäsenvaltiot tätä avointa koordinaatiomenetelmää käyttävät. Mutta sitten kysymys kuuluu, että mitä sen jälkeen? Sitten kun sitä on arvioitu ja se ei toimi, niin mitä sitten? Joten nyt täytyy jotenkin edistää näitä EU-keinoja oikeuksien täytäntöönpanemiseksi. Ja se me sen me haluaisimme myös strategian keskiöön. Sitten tämä benchmark-järjestelmä on hyvin tärkeää. Ranskan puheenjohtajahan keskusteli siitä, että pitää mennä pidemmälle kuin BKT-arviointi. Ja se voidaan hyväksyä. Eihän edistystä voi pelkästään taloudellisilla mittareilla mitata. Se on, se on ihan vitsi. YKssa niin tehdään, mutta, mutta ei me pystytä näin tekemään. Ja, joten tarvitaan tämmöinen paketti sosiaalisia ja sosiaalista kehitystä ja ympäristön kohdistuvaa kehitystä ja, ja tämä tähän kuuluvat sitten monetkin indikaattorit ja tarvitaan köyhyysindikaattori ja, ja epätasa-arvoindikaattori, ja, joka kuuluu sitten osana tähän koordinaatiomenettelyyn. Joten ei pelkästään BKT on mittari, vaan hyvinvointi ja ja köyhyyden vähentäminen ja äh, epätasa-arvon vähentäminen, nämä nyt ovat näitä, kuten myös sitten ympäristön kestävyys ja kaikkea muuta. Mutta tämä pitää nyt sitten vaan viedä ruohonjuuritasolle ja sitä pitää ryhtyä täytäntöön panemaan. Ja tämä globaali kysymys on tietenkin elinä, e, elintärkeä ja, ja se puuttuu tasan täältä. Se oli näissä suuntaviivoissa mukana, mutta ei enää tässä 2020 strategiassa. Ja jos ajatellaan politiikkojen johdonmukaisuutta, ja totta kai sanotaan, että totta kai me e, tuemme kehitysmaita, meillä on kaiken näköisiä e, tukiohjelmia eri puolilla maailmaa, mutta sen jälkeen sitten omissa politiikoissa ei ole minkäännäköistä johdonmukaisuutta sosiaalisen kohesion ja, ja, ja, ja sitä, miten kilpailukyky ja, ja, ja nämä sitten kytketään keskenään. Joten nämä pitää saada mukaan tähän ohjelmaan. Ja sitten lopuksi vielä kysymys, joka koskee perustamissopimusta, niin meillä on nämä horisontaaliset lausekkeet, ja, mutta niille pitää saada nimi ja ne pitää mainita nimeltä ja myös perusoikeuskirja pitää mainita nimeltä. Ja me tarvitsemme avointa koordinaatiomenetelmää. Se ei ole tähän saakka toiminut oikein hyvin, mutta se on varmasti ihan hyvä toimiva käytäntö, mutta se ei toimi kansallisella tasolla. Ja se on se ongelma. Ja jos sitten kansalliset toimintaohjelmat saadaan toimimaan niin kuin pitäisi, niin silloin, jos se toimii sosiaalisella puolella, niin siellä on mukana paikallisviranomaiset ja, ja, ja työmarkkinaosapuolet ja sellaiset, jotka kärsivät köyhyydestä, niin se pitää jollain tavalla sitten linkata tähän tällaiseen konkreettiseen prosessiin ja sinne sitä pitää myös valvoa niin, että se täytäntöön pannaan. Ei ole mitään järkeä keskustella toimintaohjelmista, jos ei niitä mitenkään täytäntöön panna. Kiitos vielä tästä lisäpanostuksesta. Meillä tulee olemaan jossakin vaiheessa mahdollisuus vielä palata näihin kysymyksiin Tämä äh, että kohti saatiin nyt äh, käsittelyksi ja niin kuin aikaisemmin sanoin, me emme käsittele kohtaa kuusi, joten siirrymme saman tien kohtaan seitsemän. Annan äh, puheenvuoron saman tien lausunnon <clears throat> laatijalle Rova Kresselle, joka esittelee meille seitsemän vastuuvapauden myöntö, kysymystä. Ensinnäkin pääluokka kolme, eh, komissio ja sen lisäksi muut neljä kohtaa liittyvät erilaisiin virastoihin, joille ollaan antamassa vastuuvapaus. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle Rova Kressle. C'est un nom suave, excusez-moi. Svaabilainen nimi Kressle minä olen koittanut ottaa tämän esille. Että se on svaabilainen nimi. Niin kiitos nyt sitten mahdollisuudesta öö, talousarvion val- valvontavaliokunnalle lausuntoluonnoksen esittelyyn. Tässä on nyt lausuntoluonnos öö, koulutussäätiöstä. Ja tässähän Liberatskin öö, lausunto pohjana. Tässä on tiettyjä ongelmia rakennerahastojen hallinnoinnissa. Euroopan sosiaalisäätiö hän on osana ja minä nyt sitten lausunnossani pyydän tällaista parannusta. Tiedämme, että komissiolla on luvut nämä rakennerahastot, niiden osalta on tiettyjä epäsäännönvastaisuuksia. Esimerkiksi maksetaan ilman tositteita, ilman oikeusperustetta ja tiedämme, että tämä virhemarginaali on 11 prosenttia. Ja senpä takia pyydämme, että komissio tuo esille nämä virhe, virhetasot, koska jos halutaan sosiaalirahastoa kehittää, niin meidän täytyy saada se menetelmä toimimaan. Yhteiset säännöt, joissa erityis, erityisesti Euroopan sosiaalirahastolla on tämmöisiä pieniä projekteja, ja me tarvitsisimme tietoa siitä, mitkä nämä sosiaalirahaston erityispiirteet sitten pitäisi ottaa huomioon. Eli sääntöjä pitää yksinkertaistaa valvontaa, kehittää. Täällä on hyvin usein pieniä edunsaajia, jotka eivät yhtään tiedä mitään tilin, tilinpidosta, mutta kaikkia pitää käsitellä samalta ta- tasolta ja toivon, että, että saan valiokunnan tuen tälle. Nimittäin minusta on myös meidän intressissämme ottaa huomioon sosiaalirahaston hallinnon erityispiirteet. Minä olen pääosaston kanssa keskustellut asiasta ja kuulimme komissaaria. Minä henkilökohtaisesti olen myös keskustellut komissaarin kanssa ja minusta tämä, äh, tämä vi, viisivuotinen työni tuolla talousarvion valvontavaliokunnassa äh, on johtanut siihen, että meidän pitää pikkusen pitää silmällä tätä Euroopan sosiaalirahastoa, joka on toisaalta sääli. Meillä on tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät ö, jäsenvaltioiden tasolla tapahtuvaan valvontaan. Siellä saattaa olla eturistiriitoja ja, ja, ja hallintoon liittyvää ö, ö, epäselvyyttä. Olisi hyvä saada hieman lisäselvitystä komissiolta. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat rahaston intressistä, jotta sen hallintoa parannettaisiin. Ja minä olen ottanut tässä esille vain nämä, nämä tärkeimmät kohdat ja haluaisin muistuttaa pääosastoa siitä, että petosten torjunta liittyy myös siihen, että tämä hallinto saadaan toimimaan. Olafin löytämissä tapauksissa on ollut jopa, jopa 7 prosenttia virheitä 7 prosenttia vaan on pystytty seuraamaan, joka tarkoittaa sitä, että 93 prosenttia näistä tapauksista on jäänyt ilman seurantaa, joka johtaa siihen, että kansallisella tasolla pitäisi näitä petostapauksia kuitenkin valvoa tarkemmin, koska tämä johtaa myös Euroopan imagoon Tähän en haluaisi tämän enempään. Käykö nyt nämä virastotkin läpi vai miten nyt tässä, vai keskustellaanko tästä lausuntoluonnoksesta ensin? Eli käydään läpi nämä eh, hajautetut virastot. Tässä on aika monta, tässä neljä eh, virastoa 29, eh, <laughs> mutta minä en enää laske niitä. Ja nämä neljä virastoa nyt ovat itse asiassa pohjana muillekin arvioinnille. Nämä vaatimukset koskevat oikeastaan kaikkia. Ja täytyy muistaa nyt sitten, että nämä neljä virastoa, jotka otin esille, olen käynyt niissä kaikissa. Ja virastojen osalta ongelma on sen, että ne ovat aika pieniä, mutta että ne nyt sitten joutuvat noudattamaan Euroopan talousarviosääntöjä, ja, ja ne eivät kaikki selviä näistä, ei yksikään niistä selviä kunnolla. Ja ne puutteet, joita olemme löytäneet, liittyvät aika paljon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin, eli nämä eivät ole yksittäisiä tapauksia, ja sen takia pyydän että luotatte siihen, että me olemme paljon ponnistelleet auttaaksemme näitä virastoja esimerkiksi löytääksemme jotain yhteisiä vaatimuksia ja, selkeitä sääntöjä pienillekin säätiö, säätiöille ja, ja virastoille. Näiden neljän osalta, jotka täällä on mukana, on yhteisiä ongelmia, nimittäin hankintaongelmat, erityisesti tämä e, ei liity mitenkään e, tähän yhteen säätiöön tai, tai virastoon. E, me otimme esille nimenomaan tämän koulutussäätiön, jonka osalta on rekrytointiongelmia. Ja tilintarkastustuomioistuin on siihen puuttunut ja uskon, että minä tulen tekemään vielä tarkistuksen yhteen näistä sen perusteella, mitä tilintarkastustuomioistuimen havainnoista käy ilmi. Ja täällä oli joitakin ongelmia tekstien lähettämisessä, koska se tapahtui lomakaudella ja minulla on itselläni pari tarkistusta. Ei mitään suuria ongelmia, erityisiä ongelmia virastojen osalta, tämmöisiä keskimääräisiä ongelmia, jotka koskevat näitä kaikkia ja nämä keskimääräiset tai yhteiset ongelmat olen ottanut esille näiden neljän osalta. Ja, ja nämä eivät johda mihinkään suuriin ongelmiin mutta haluaisin kuitenkin, että ne ongelmat, jotka tässä on kirjattu, että ne tuodaan esille, ja se on kai meidänkin tehtävämme, ja, ja, ja viedä sitten eteenpäin näitä ongelmia tuonne valvontavaliokunnalle. Merci beaucoup, je crois que le... Kiitos tekemänne huomionne virastosta va- valitettavasti johtuu budjetti menettelystä, jossa asia olisi toisin. Tilannekin voisi olla hyvin erilainen. Paikalliset, paikallinen taso usein nimenomaan valittaa sitä, että sääntöjen toimeenpano on hankala. Herra Darden, onko vielä muita? Rova Lambert, Rova Harkin. Madame Dar Monsieur Darden d'abord. Merci Madame la Présidente. Euh... Kiitos äh, puheenjohtaja, esittelijä, arvon kollegat. Aluksi toteaisin, että kun tutustuu näihin lausuntoihin, joita Rova Gresle on laatinut, ne ovat melko laadukkaita ja, ja hyvin äh, kattavia ja, ja tuovat esiin tilintarkastustuomioistuimen huomiota. Haluaisin kuitenkin esittää pari kommenttia. Ensin sosiaalirahastosta. On selvää, että erityistoimien esiin ottaminen on äärimmäisen tärkeää, niin kuin sanoitte. Paikalliset toimijat ovat keskeisiä ja, ja sieltä saadut tiedot ovat tärkeitä. Ne ovat osoittaneet, että hallinnollinen rasite on usein aika suuri. Ja tätä voitaisiin ehkä muuttaa. Ja lisäksi on varmastikin tärkeää eh, korostaa sitä, että valvontamenettelyt ovat usein varsin raskaita ja byrokraattisia, niin kuin sanoittekin omissa, omassa lausunnossanne. Tämä siis eh, ensimmäisestä kohdasta ja sitten virastoista. Aivan kommenttina toteaisin sen verran, että kun tutustuu virastojen omiin vastauksiin kontra tilitarkastustuomioistuimen kommentit, niin käy ilmi, että että virastot näyttävät toimivan aika omavaltaisesti suhteessa sääntöihin. Ei haluttaisi kuitenkaan osoittaa sormella virastoja. Ja, ja niinpä onkin syytä ottaa varmastikin huomioon virastojen oma halu toimia sääntöjen mukaisesti ja, ja ottaa huomioon tilintarkastustoimistomme ja parlamentin kommentit. Itse olen laatinut muutaman tarkistuksen rakentavassa hengessä. Niiden tarkoituksena on painottaa erityisesti avoimuutta, mutta myöskin tehokkuutta. Kiitos. Lambert, puis Marianne. Rova Lambert. Madame Lambert. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin esittelijälle. Todellakin tämä päätös sosiaalirahastoa koskien on sellainen, että sitä täytyy tukea. Tämä viimeinen kappale, jossa puhutte siitä, että mikä arvo on näillä kertomuksilla tässä yksinkertaisessa prosessissa, niin toivomme, että tämä toteutuu ja monet varmaan meistä ovat tästä samaa mieltä tällainen universaali tarina, josta kuulemme puhuttavan. No tietenkin sosiaalirahastossa on sitten muitakin ulottuvuuksia, jotka ei liity tähän budjettiulottuvuuteen. Minun täytyy myöntää, että tämä kontekstin luominen tälle virastoasialle auttoi, koska on tiettyjä ongelmia, jotka koskevat kaikkia virastoja, jotka liittyvät voimavaroihin, virastojen kokoon, ja tämä sitten johtaa siihen, mitä ne pystyvät antamaan suhteessa asetettuihin päämääriin. Tämä puite, jotka loitte ja tämä kritiikki, jota esititte, niin se saa näyttämään tämän tilanteen entistä huonommalta. Eli ehkä virastojen vastausten valossa voidaan sitten laatia sellaisia tarkistuksia, jotka ehkä tasapainottavat näitä puitteita, joihin tämän asian asetitte, joka oli siis hyödyllistä ja kuitenkin sitten niihin liittyvät hyvin kritisoivia kommentteja, jossa jopa puhutaan, että sääntöjä on todellakin katsottu sormien lävitse en oikeastaan edes ole varma, miten tässä nyt tarkastel, miten tässä näin kävi. Ja ehkä olisi hyvä, jos olisi jonkinlainen toimielinten oma osasto, joka tarkasteli virastojen toimintaa ja sitä kautta sitten ehkä voitaisiin löytää ongelmanratkaisu. Kiinni. Rova Harkin. Ja, ja sitten vielä viimeinen puhuja hänen jälkeensä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hyvin tiiviistä, mutta kattavasta tilannekatsauksesta. Ensinnäkin sosiaalirahasto pyysitte, että sitä tarkasteltaisiin erillään, otettaisiin tämän paketin ulkopuolelle, koska tässä on kysymys pienen mittakaavan edunsaajista, joilla ei usein ole voimavaroja hallinnoida näitä varoja. Ja tästä olen samaa mieltä. Edellinen puhuja myöskin puhui sosiaalirahaston edunsaajista ja siitä, että byrokratia on kovaa. Eli yhtäältä edunsaajat hehkuttavat tätä byrokratiaraskautta ja sitten kuitenkin mediassa puhutaan petoksista, eli ehkä täytyy näitä sääntöjä tarkastella uudelleen. Ehdotuksenne minun mielestäni oli positiivinen ja sellainen, jota voitaisiin hyvinkin tarkastella. Ja sitten puhuitte siitä, että Olaf äh, tarkastelee 7 prosenttia tapauksista, että kansallisten viranomaisten tulisi seurata näitä tapauksia. Tämä on todella tärkeää, koska tässä on hyvin pitkälti kysymys äh, siitä käsityksestä, joka asioista syntyy median kautta. Äh, siis tietenkin väärinkäytöksiä tapahtuu, mutta jos niitä ei sitten tutkita ja jos me emme voi osoittaa sormella, missä ongelmat ovat, niin silloin nämä syytökset jättävät meidät aika haavoittuviksi. Ja sitten kohdassa kuusi puhuttiin eturistiriidasta äh, hallinnon ja edunsaajien välillä. Voisitteko tätä hieman tarkentaa? Ja sitten kohdasta seitsemän ja kahdeksan tässä lausunnossa olen täysin samaa mieltä. Ja sitten vielä lyhyesti virastoista. Puhuitte siitä, että ne eivät äh, hyvin hallinnoi tätä koko EU-lainsäädäntöä pakettia ja oli hyvä, kun sanoitte, puhuitte siitä, miten me voisimme auttaa virastoja hoitamaan asiansa paremmin. Ja tässä mielessä tukisin Jean Lambertia siinä, että sanamuodossa pyrimme varmistamaan sen, että tästä löytyy tarvittavaa tasapainoa, mutta pyytäisin teitä teidän kokemuksenne perusteella tämä virastojen vastaukset, ja olen lukenut niitä, ne kuulostavat hyviltä, mutta en tiedä riittävätkö ne. Onko tässä kysymys tällaista tulipalovastaista taistelusta vai vai hoidetaanko siellä näitä asioita riittävän asianmukaisella tavalla? Kiitos. Vielä viimeinen puheenvuoro. Olen, olen pahoillani, että sekoitin teidät äsken. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos haluaisin heti alkuun kiittää esittelijää ja varjoesittelijää heidän tekemästään työstä ja haluaisin toivoa heille hyviä voimia näissä tulevissa keskusteluissa. Kun me puhumme näistä virastoista, niin minulle tulee heti ensimmäisenä mieleen kansalaiset, eurooppalaiset työntekijät, eurooppalaiset opiskelijat, eurooppalaiset kuluttajat, eurooppalaiset opettajat. Toisin sanoen nämä virastot, ne on kehitetty, jotta niiden tekemä työ hyödyttäisi eurooppalaisia kansalaisia. Ja tästä syystä haluaisin, että äh, tarkastelisimme niitä myötämielisesti. Tämä ei tarkoita sitä, että antaisimme niille jonkinlaisen avoimen valtakirjan. Ei ole hyvä näin toimia, mutta meidän tulisi kuitenkin käytännönläheisesti tarkastella niitä ehkä myötämielisesti, koska näin minäkin nämä vastaukset, joita virastot ovat antaneet, CDFOPin vastaus ja ETFn vastaus näihin, tähän kritiikkiin, jota niistä on esitetty. Ja nämä vastaukset ja tiedot, joita me olemme virastolta saaneet, toivoisin, että ne otettaisiin huomioon tässä lopullisessa mietinnössä – ja sanon tämän sen takia, että näitä virastoja täytyy auttaa, jotta ne voivat tehdä parempaa työtä, koska tämä työ sitten palaa taas meidän käsittelyymme. Olen myöskin sitä mieltä, että meillä on ainakin sellainen olo, että näissä vastauksissa käsitellään myöskin tämä mietinnön kohta viisi, ja tämä pätee aivan erityisesti Sedefopiin. Tämähän on virasto, joka toimii Thessalonikissa, ja itse tulen Kreikasta, ja olen tässä mielessä vähän herkkä tämän asian suhteen. Olen sitä mieltä, että yhteistyö on hyvä CDFobin ja ETFn välillä. Näissä puitteissa toivoisin että minäkin vähäisin voimavaroin, jota minulla on, niin tarkistusten kautta ja poliittisen ryhmäni kautta voisin auttaa, edesauttaa asiassa, jotta nämä virastot tekisivät parempaa työtä, mutta todellakin toivoisin, että esittelijä osoittaisi hyvää tahtoa ja olisi hieman avoimempi oppi näiden virastojen suuntaan, koska ensimmäisestä puheenvuorosta olin havaitsemani sitä, että tässä ollaan ehkä hieman tiukempia kuin mitä tulisi olla, mutta toivotan vielä hyvää jatkoa ja hyvää työtä. Merci beaucoup, Madame la rapportrice. Si vous souhaitez... Kiitos. Haluatteko vielä vetää johtopäätökset? Rova Kressle, olkaa hyvä. Pour ces remarques. Vielen Dank. Kiitän kollegoita näistä kommenteista avoimesti tunnustaen pelkäsin pahempaa. Ja mikä meidän valvontavelvollisuutemme nyt on virastojen osalta? Ei niitä ole pelkästään neljä, vaan niitä on. Onko niitä nyt 35 vai 36? Ja siinä tulee sitten tämä eksklusiivipuoli ja nyt on tulossa uusi vielä, kolme uutta finanssipuolelle. Joten näitä virastoja on valtavasti ja niiden henkilöstömäärä vuodesta 2000 on kasvanut 4500 prosentilla, joten siinä mielessä valvonta on tärkeää. Joten tiettyä vapaaehtoisuutta pitää eh, edellyttää, se on ihan hyvä. Eh, minua kuitenkin yllätti, miten nyt sitten tuntui siltä, että, eh, että tämä, on, tämä on tietysti hieman miinakenttää, millä nyt tässä astelemme. Uskon, että me katsomme näitä kyllä hyvän tahtoisesti, näitä virastoja. Emme, emme me ole pyrkineet, paitsi niitä, jotka toimivat erittäin hyvin, nimittäin jälleenrakennusvirasto, joka on myös Kreikassa. Sitä olemme kiitelleet. Se oli erittäin onnistunut. Mutta se kuului ulkoasiavaliokunnan piiriin. Ja nyt sitten pyytäisin teiltä, että tämä hampaaton tiikeri, joka on valvontaelin. Eli me, eli me emme nyt vedä sitä viimeistäkään hammasta, että ollaan liian kilttejä. Jos ollaan liian kilttejä, niin, niin sitten ei pystytä enää toteuttamaan. En minä vastusta mitenkään näitä virastoja. Minä olen työryhmässä mukana, joka, joka katsoo, että mitä näillä, mitä näillä nyt sitten tehdään, että miten tästä jatketaan, mitä valvontaelimiä pitäisi luoda valvonta tietenkin on ehkä sanana huono, koska nyt on 890 ihmistä, jotka katsovat, miten nämä toimivat nämä viranoista. Ja nyt tuntuu siltä, että, että, että valvontapuolella ainakin näyttää siltä, että näitä ei johdeta niin kuin pitäisi. Me autamme varmasti virastoja, jos me sidomme ne tiiviimmin tähän yhteisön tehtävä, tehtävä, tehtäväksi antoon. Minun tehtävänihän oli katsoa äh, tällaista, tai tuoda tämmöinen oikeudenmukainen äh, arvio, miten niiden esimerkiksi varainhallinta on toteutunut. Ja minä olen pyrkinyt ihan muutamalla lausella jokaisesta sanomaan. Ja siinä mielessä meidän valvontatehtävämme ei ole kovin laaja. Lähes kaikki, kaikki kaikissa virastoissa jää vuosittain ylimääräistä rahaa ja me haluaisimme tietenkin, että ne käyttävät kaiken saamansa rahan. Jos virastot säästävät ja siirtävät, seura- siirtävät seuraavalle vuodelle, niin ei siinä ole mitään järkeä. Joskus tämmöinen saattaa tapahtua, mutta jos se on säännönmukaista ja, ja summat ovat suuria, niin johtopäätös on se, että suunnittelu ei toimi. Ja eihän, eihän virastot voi edellyttää sitä, että joka kerta siirretään ylijääneitä määrärahoja seuraavalle vuodelle. Ja, ja, ja, ja vähän nyt sitten tätä kritiikkiäkin pitäisi harjoittaa virastoja kohtaan. Luonnollisesti pyydämme teitä tekemään kotityönne ja katsomaan, mitä nämä virastot sisällöllisesti tekevät. Jos, jos ne toimivat loistavasti, niin eihän sitten kannata mitään sanoa. Mutta joka tapauksessa meidän pitäisi hieman katsoa varainhallintaa ja niin, että, että, että asiat toimivat ja, ja, ja niitä hoidetaan niin kuin pitäisikin ja, ja, ja, ja noudatetaan eurooppalaisia sääntöjä. Minä itse olen näiden eh, virastojen rahoitussäännöistä tekemässä lausuntoja ja tiedän kyllä, että yksinkertaistamiselle on tilaa, mutta kyllä näitä sääntöjä kaikkien pitää yhtä lailla noudattaa. Täällä pyydettiin, että sanoisin jotain näistä eturistiriidoista. Niin on sellaisia hallinnoivia elimiä, valvontaelimiä, jotka vastaavat EUn suuntaan varojen käytöstä ja jotka saavat tätä samaa vara, jotka käyttävät näitä samoja varoja. Tämä on klassinen eturistiriita. Ja senpä takia koitin hyvin varovaisesti sanoa, että meidän pitäisi hieman varoaan, varoen näitä, katsoa näitä en minä valvonnalla halua näitä millään tavalla lyödä selkään näitä virastoja. Liian monta valvontatasoa ei ole hyvä sekään minä olen näitä edunsaajia, edunsaajien kanssa eh, keskustellut ja kun kuulen, että 40 prosenttia menee hallintokuluihin, niin se on kyllä jo ihan liikaa. Silloin pitää muuttaa jotain. Ja senpä takia näitä Euroopan sosiaalirahaston sääntöjäkin pitää katsoa uudelleen. Minä en siis mitenkään ole virastoja vastaan, vaan pitää katsoa, että käsittelemme kaikkia virastoja samalla tavalla. E, suurin piirtein edes. Ja senpä takia päätin tehdä nämä lausunnot. Minäkin olen aika uusi jäsen tässä valiokunnassa ja, ja olen iloinen, että sain tämän tehtäväkseni. Kiitos. Kiitos, Rova Kresle. Meillä on mahdollisuus palata uskoakseni virastoasiaan myöhemmin, koska me huomenna itse asiassa tapaamme virastojen edustajat kello 15 alkaen. Mitä teidän lausuntoihin tulee, vastuuvaliokunta eli koko puu äh, äänestää 22. Äh, maaliskuuta, joten tarkistukset tehdään 5. helmikuuta. Ja se tarkoittaa sitä, että 22. päivä helmikuuta käydään keskustelu. Ja, ja sitten katsotaan saadaanko aikaiseksi kompromisseja. Tämä esityslistan kohta saatiin nyt käsitellyksi ja vielä iltapäivän viimeinen kohta. Rouva Elisabeth Lin selvittää meille eh, todella nopeutetun eh, proseduurin puitteissa eh, päätöslauselmaesityksen, jossa on kyse teräviä instrumentteja aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhoitoalalla. Business Europe edustaja äsken juuri pahoitteli, että tällaisia käytännön esimerkkejä ole. Nyt tässä on nyt kouluesimerkki mm. siitä, miten nopeastikin asioita voidaan käsitellä. Nimittäin huomenna aiomme jo äänestää tästä. Olkaa hyvä. Kiitos. Toivottavasti tähän ei mene kovin pitkään. Me tiedämme, että miljoona neulanpiston aiheuttamaa tapaturmaa tapahtuu Euroopan unionissa joka vuosi. Ja terveyden alalla työnte- työskentelevät joutuvat pitkän aikaa elämän epävarmuudessa, kun odottavat tuloksia C-hepatiitti tai HIV kokeistaan. Olen työstänyt tätä asiaa vuosikausia ja olen koettanut saada tälle asialle jonkinlaisen päätöksen. Ja vuonna 2006 me saimme päätöslauselman ja Steven ja minä olemme jättäneet eri direktiiveihin tarkistuksia eri mietinnöissä. Komission jäsen Spidla otti meidän näkökantamme huomioon vuonna 2008 ja hän sitten suostui muuttamaan tätä direktiiviä, mutta ainoastaan tästä vaiheessa ja Steven Hughes ja minä itse olemme olleet vihaisia sen suhteen, että vuonna 2006 työmarkkinaosapuolet eivät päässeet minkälaiseen yhteisymmärrykseen, vaan ne odottivat komission ehdotusta ja sitten päättivät kääntyä työmarkkinaosapuolten puoleen, mutta tämä on sitten viivästyttänyt lainsäädännön aikaansaamista aivan liian pitkään. Eli neulapisto-onnettomuuksia on tällä välin tapahtunut entistä enemmän toivon mukaan, että tätä nyt voidaan tai vastaisuudessa voidaan hoputtaa, mutta haluaisin kiittää teitä kaikkia yhteistyöstä tarkistuksissa. Olen saanut EPPltä, sosiaalidemokraateilta ja ECR-ryhmältä tarkistuksia ja me sovimme tekstistä. Olen käynyt neuvotteluja teidän kaikkien kanssa ja nyt olette nähneet lukunottamatta yhtä muutosta, josta on jo sovittu, niin poistan viittaukset tarkistukseen neljä liittyen tähän perussopimuksiin. Tästä on nyt päästy yhteisymmärrykseen ja sihteeristö myöskin on ollut sitä mieltä, että tätä ei tulisi mainita Eli nyt on sopimukseen päästy, en nyt sitten puhua näistä pidemmistä, en puhu pidempään kuin on pakko, en tiedä haluaako joku muu sitten tästä vielä puheenvuoron. Katson nyt jäseni suuntaan. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Joka tapauksessa haluan esittää nyt kiitokset myöskin osallistumisestanne työmarkkinaosapuolten kanssa käymämme keskustelun lainsäädäntöaloitteet ovat usein hyödyksiä. Ne, ne pystyvät myöskin nopeuttamaan tilanteiden ratkaisua toisinaan. Herra Sarkas, herra valtasar. Con toda brevedad, señora presidenta. Puheen puheenjohtaja. Todella lyhyesti on syytä onnitella Rova Linnea tästä asiakirjasta, josta nyt nopeasti käydään tällainen loppukeskustelu. Joka tapauksessa Euroopan parlamentti on tehnyt oikeutettua työtä ja samoin on oikein esittää kiitokset Euroopan komissiolle. Meillä on mahdollisuus antaa myöskin omaa kantamme tähän. Myöskin herra Jyts on työstänyt asiaa valtavasti ja, ja Siinä hengessä kiitokset kuuluvat myöskin hänelle. Euroopan parlamentti pystyy nyt edessä auttamaan asian ratkaisua ja tällä tavalla kerrankin yhteiskunnan reaalinen ongelma saadaan nopeammin kuntoon ja, ja tällä tavoin me osallistumme sosiaalisen Euroopan rakentamiseen. Kiitokset vielä Rovalinen. Kiitos ja sitten herra Baldassare. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin voin puhua varsin lyhyesti. Itse Varjo esittelijänä EPP-ryhmästä tuomme esiin tyytyväisyytemme tähän päätösohjelman esitykseen. Ja itse asiassa tässähän on kyse varsin arkaluontoisesta ja, ja suorastaan kiireellisestä ongelmasta. Olemme käsittelemässä siis laboratoriossa tapahtuvia onnettomuuksia, joita tapahtui yli miljoona vuodessa, joten tilanne on kiireellinen. Kerrankin osapuolet ovat kaikki löytäneet sopuratkaisun ja tämä voine toimia hyvänä esimerkkinä jatkossa, eli Euroopan parlamentin, komissio ja muiden osapuolten yhteistyö on nyt toiminut jouhevasti ja tämä on hyvä esimerkki jatkoa silmällä pitäen. Me esitimme muutaman tarkistuksen. Ne eivät sinänsä muuta varsinaista päätöslausumaesitystä. Niissä ainoastaan halutaan painottaa vielä sopimuksen vähimmäistasoa joskin mahdollista on, että jäsenmaat suorastaan ylittävät nämä minimisäännöt. Mutta tarkoituksena ei siis ollut sen kummemmin enää tehdä päätöslausumaesityksestä entistä laajempaa. Kiitokset vielä tehdystä työstä. Olemme varsin tyytyväisiä siihen. Ja sen verran vielä voisin todeta, että mielestäni tekstiin on hyvä lisätä sellainen huomio, että Euroopan parlamentti haluaa jatkossa olla ajan tasalla siitä, miten tämä asian suhteen edetään. Kiitos. Rova Figueiredo vielä lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Ainoastaan hyvin lyhyt kommentti vielä siihen suuntaan, että me tulemme myöskin tukemaan tätä ehdotusta – on selvä, että sen esitomat kysymykset ovat varsin tärkeitä. Rouva Linne on tehnyt kaiken, mitä mahdollista oli nyt tämän asian suhteen, joten kiitokset vielä kerran hänelle. la liste des orateurs. Puheenvuoroja ei ole enää pyydetty. Aha, vielä yksi puheenvuoropyyntö. Děkuji. Já jenom velmi stručně chci říct za skupinu ICR, e že také podporujeme dohodu. Haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että meistäkin tämä sopimus on hyvä ja me, me voimme hyväksyä tämän esityksen ja voimme täysin rinnoin tukea sitä. No niin, konsensus näyttää vaan ei tarvita siis komissioltakaan mitään äh, kommentteja. Sen sijaan esittelijä voi vielä äh, vetää tämän keskustelun nyt yhteen. Kiitokset vielä kerran yhteistyöstä ja pahoittelen sitä, että Steven Hughes ei päässyt paikalle, koska kuten aikaisemmin sanoin, niin me olemme yhdessä vuosien mittaan tätä asiaa työstäneet ja todellakin toivon, että neuvosto nyt vie tämän asian eteenpäin, että enää tällaisia estettävissä olevia neulapisto-onnettomuuksia ei Euroopassa tapahtuisi. Kiitos. Kiitos. Keskustelu päättyy. Jatkamme huomenna.